good morning. We continue the meeting of the... Eh, huomenta me jatkamme tämän alivaliokunnan kokousta. Meillä oli eilen erittäin mielenkiintoinen iltapäivä, kun puhuimme uudesta mediateknologiasta ihmisoikeuksista. Siellä oli sidosryhmiä esittelijöitä paikalla esimerkiksi Nokia Siemens Networkista ja Googlesta ja Meillä oli myöskin erittäin mielenkiintoinen kuulemistilaisuus ihmisoikeustilanteesta arabimaailmassa Freedom House-järjestön kanssa. Ja myöskin hieno tilaisuus tämän jälkeen, missä kaksi demokratia-aktivistia, yksi Syyriasta, toinen Egyptistä, saivat palkinnon, Freedom House-palkinnon. Ja siellä pidettiin myöskin ihmisoikeusjuristin Almalehin pojan puhe. Kyseinen henkilö hän on vankilassa Damaskoksessa – meidän pitäisi tehdä enemmän hänen vapauttamisekseen. Nyt sitten siirrymme tämän päivän ohjelmaan. Tässä on uusi järjestys. Meillä on komission kuulemistilaisuus tämän toisen päivän aamuna. Ja ensimmäinen on Rova Andri Kiineltä, varapuheenjohtajalta. Tämä liittyy ihmisoikeustilanteeseen Meksikossa. Haluaisitko muutamalla sanalla kuvailla tämän Selvä. No sitten menemme suoraan vastauksiin. Annan puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Meksikokysymys ja kollegani. Voitteko hiukkasen voimakkaammin puhua? John Franco Bokikio, olen Meksikoyksiköstä Relex-pääosastolta. Komissio kiittää edustajan kysymyksestä ihmisoikeustilanteesta. Meksikossa olemme tietoisia tästä tilanteesta ja seuraamme tarkkaavaisesti tilannetta. Pyrimme käyttämään kaikkia käytettävissä olevia keinoja. Aiheesta keskustellaan poliittisessa vuoropuhelussa Meksikon kanssa viimeksi huippukokouksessa. Siinä olimme kiitollisia siitä, että meillä on ihmisoikeusvuoropuhelua korkealla tasolla. Ensimmäinen kokous järjestettiin Meksikossa 12. toukokuuta 2010, kuten itsekin mainitsette. Kokouksessa käsitellään tärkeimpiä ihmisoikeusasioita, varsinkin poliisi- ja sotilasyksikköjen toimiminen, ihmisoikeuspuolustajien asema, lehdistön asema. Se on hyvä tilaisuus käydä avointa keskustelua ihmisoikeustilanteesta ja ohjelmista ja esitystilanteestakin Meksikossa. Meillä on myös puitteet ottaa huomioon meidän huolenaiheemme esille. Varsinkin olemme korostaneet selvittää ihmisoikeusväärinkäytösten selvittämisen, jota sotilas- ja muut turvayksiköt ovat tehneet. Olemme huolestuneita siitä, että ainoastaan sotilas tuomioistuimet käsittelisivät näitä tapauksia. EU on maininnut myös uhat ihmisoikeuspuolustajien osalta ja viittaamme julkilausumaan heidän tilanteestaan viime vuodelta. 2010 on murhattu kolme lehtimiestä. Me korostimme myös strategiasta paikallisten edustustojen kanssa niin, että voidaan toteuttaa ihmisoikeussuuntaviivoja paikan päällä. Ja Silvia Blaskepalanka Mesinassa Tijuana kaupungissa. Olemme kiitollisia ihmisoikeusyksikön suojelutoimista sisäisäministeriö. Meksiko puolestaan esitti, että meillä olisi työryhmä, että voidaan ottaa huomioon EUn esille ottamat erityistapaukset ihmisoikeusasioissa. Olemme kiitollisia siitä. Sitten lehtimisten uhat ja murhat. Siitä olemme pyytäneet erityistoimia, mutta yhtä lailla olemme on myönnetty, että parantamisen varaakin on. Oahan tilanteesta tapahtumista se pitäisi selvitä paikallisesti siellä. Viranomaiset halutaan nyt etsimään syyllisiä. Edustustomme paikan päällä on valmis ottamaan tämän esille viranomaisten kanssa Meksikosta. Tällä viikolla EU-edustuston edustajat tapasivat myös Juristit jotka ovat mukana OHA-tapauksissa. Samalla viikolla Relex-edustajat tapasivat myös Omas Bathan ja Petris Karinon. Komissio korostaa edelleen, että ihmisoikeukset ovat etusijalla meidän politiikassamme suhteessa ulkopuolisiin maihin. EU-Meksikon suhteissa halutaan yhteisiä arvoja viedä eteenpäin, kuten ihmisoikeuksia, mutta ei pelkästään niitä. Ennen kaikkea Meksiko on EUn strateginen kumppani ja siksi kaikki asiat otetaan esille kattavasti, myös ihmisoikeudet. Varsinkin jos ajatellaan yhteistä toimeenpanosuunnitelmaa, joka Komiassa hyväksyttiin 16. toukokuuta, siinä täsmennetään, että molemmat osapuolet haluavat, että strateginen kumppanuus tuo lisää arvoa syvälle suhteelle Siinä korostetaan yhteistä tavoitetta edistää yhteisiä arvoja ja periaatteita, kuten että vahvistetaan demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta ja ihmisoikeuksien kunnottamista. Kuten totesin alussa, komissio haluaa seurata kaikin keinoin näitä kysymyksiä. Siksi komissio olisi iloinen, että voisi osallistua keskusteluihin EU-Meksiko yhteisparlamentaalisessa valtuuskunnassa. Kiitoksia oikein paljon. Rovandikin, onko teillä jotakin huomautettavaa tähän asiaan? Kiitoksia. Puhun Liettua tänä aamuna. E, bet Kiitoksia komission edustajalle vastauksesta, mutta haluaisin kuitenkin tietää erityisistä asioista. Ensinnäkin mainitsitte, että Meksikon hallitus toimenpani toimia taistelussaan journalistien tappoa vastaan. Tarkoituksena oli muuttaa tilannetta. Tietääkö komissio näistä tietyistä toimista, joita, joihin Meksikon hallitus on ryhtynyt? Mitkä ovat toimintaohjelmat tai toimet, joihin on ryhdytty? koska tilanne ja tiedot näiden toimittajien murhista ja paineet ovat asia, joita ei voida sietää, etenkin koska Meksiko on EUn strateginen kumppani ja koska meidän strateginen kumppanuus perustuu yhteisille arvoille. Olisin kiitollinen, jos komission edustaja voisi vastata tähän kysymykseen en tässä puhu tämän pidempään, mutta haluaisin kuitenkin vielä eh, lisätä erään toisen seikan, eh, koska olen varajäsen Meksikon valtuuskunnassa, niin haluaisin nyt, että pidettäisiin kuuleminen Euroopan parlamentissa ihmisoikeustilanteesta Meksikossa ja haluaisin keskittyä kolmeen asiaan. Toimittajien murhiin, ihmisoikeuspuolustajien tilanteeseen kyseisessä maassa sekä myöskin vankiloiden tilanteeseen Meksikossa, joka on aivan järkyttävä. Me emme enää voi pysyä hiljaisina tästä asiasta. Kiitos. Uh, thank you, uh, Vice Chair Andri. Kiitoksia varapuheenjohtaja Andri Kiine. Annamme nyt uh, sitten sinne komission suuntaan jälleen puheenvuoron. Thank you. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten totesin, kävimme avointa, suoraa keskustelua tästä ja muistakin asioista. Ensimmäisessä ihmisoikeusvuoropuhelussamme 12. toukokuuta. EU teki aivan selväksi sen, että olemme huolestuneita näistä asioista – on todettava, että Meksikko tuli pitkälle vastaan ja pyrki ymmärtämään ja vastaamaan näihin huoliin. Um, we explained, um... Me selitimme, mitkä ovat meidän huolemme. Ja alivaltiosihteeri Gomez Rovalero esitti, kuten totesin, että perustettaisiin työryhmä tutkimaan tapauksia – Euroopan komissio, tai siis sanotaan nyt Euroopan unioni, voisi osallistua. Sisäministeri oli myös mukana ja he tekivät selväksi, että olivat valmiita olemaan yhteydessä myös yksittäisten tapausten tiimoilta. He viittasivat joihinkin tapauksiin, joita nyt ollaan tutkimassa. varsinkin jos on kyse uhista lehtimiehiä vastaan tai heidän murhistaan, niin liittovaltion pääsyyttäjä otti tämän esille ja hän oli mukana ja todellakin merkittävä henkilö siis, joka on puuttumassa asioihin. Saisimme tietoa myös tilanteesta tutkinnassa, varsinkin kun ajatellaan tammikuista kolmen lehtimiehen murhaa. Mitään toimintasuunnitelmaa ei ole mainittu, kuten totesittekin. Mutta kuitenkin käsitys oli se, että Meksikon puolella halutaan peripohjaisesti tutkia ja selvittää asiat. Mitään erityisiä toimia tai toimintasuunnitelmia ei mainittu. Tai erityisiä kysymyksiä toteutettu Mutta selvästi asia on huomioitu Meksikon viranomaisten puolella. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että se otti esille Betty Garignon murhan ja Jyri Jaakkolan murhan niin ikään ensimmäisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa. Kuten tiedätte, olen lähettänyt kirjeitä komissiolle ja EU-valtuuskunnalle ja uskon, että tämä on virstanpylväs tapaus ja tässä olisi mahdollisuus päästä Ohakan saada tilanteeseen selvitystä, koska siellä puolisotilalliset voimat ovat paikallisten kanssa yhteistyössä ja mm, lisäksi pitäisi saada edesvastuus ne ihmiset, jotka murhaavat ihmisiä kyseisellä alueella. Haluaisin myöskin muistuttaa toisesta kirjeestä siitä tarpeesta suojella humanitaarista ryhmää, joka on tarkoitus lähteä kyseiseen Ohakan alu, kyseiselle Ohakan alueelle. Sampo Haka on kyseisen paikan nimi. Ja te, te tiedätte, että Omas Espersa, jonka mainitsitte ja jonka tapasitte, oli eilen täällä. Me puhuimme tästä ja minun käsitykseni on se, että monet ö, henkilöt kyseisellä alueella ovat fyysisessä vaarassa, joten minä vet, vetoaisin EUn valtuuskuntaan Meksiko Cityssä, että he tekevät kaikkensa, jotta näitä ihmisiä pystytään suojelemaan. En tiedä, haluaisitteko tähän ehkä vielä reagoida? Kiitos puheenjohtaja. Kyllä lyhyesti kommentoin. Olemme hyvin tietoisia tästä tilanteesta. Meksikon viranomaisten kanssa on otettu esillekin. Tiedättehän, että Meksikon viranomaiset ovat pyytäneet, ovat todenneet jäsenvaltioille, että tilanne on huolestuttava ja mutkikas. Ja ovat maininneet myös erityisviisumien myöntämiseen, että alueelle päästään. Komissio on huolestunut tilanteesta, kuten kuulimme myös julkilausumassa tapahtumien jälkeen. Kuitenkin mitä turvallisuutta tulee, se on viranomaisten vastuulla, mutta edustustomme seuraa seuraa tilannetta tarkkaan ja on yhteydessä liittovaltion viranomaisiin. Edustuston päällikkö on yhteydessä ulkoasiaministeriöön huomenna ja ensi viikolla on tulossa kokouksia. Meillä oli jo tai eilen tapaaminen, ei anteeksi tiistaina, uhrien juristien kanssa. Tämä tuli esille jo liittovaltioviranomaisten kanssa ihmisoikeus vuoropuhelussa 12. toukokuuta. EUn ja USAn lähestystöt kertovat vaarallisesta tilanteesta alueella ja mitä riskejä siellä on. He kertovat myös erityisviisumeista, joita Meksiko vaatii. Kaikki lähetystöt eivät näin tee, jotkut kyllä, jotkut eivät. Tämä on nyt tämänhetkinen tilanne. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon myöskin että vastasitte tähän erityisen kysymykseen. No, nyt voimme sitten siirtyä luettelon toiseen kysymykseen. Tämä on kollega Kiel Nielsenin kysymys. Tämä liittyy äh, kotoperäisten ihmisten oikeuksiin Länsi-Papualla. Haluatko lukea tämän kysymyksen vai pyydämmekö komissiota vastaamaan siihen heti? Komissio voi ne suoraan vastata. Kysymys on selkeä. Todellakin on kyse Länsi-Papuan alkuperäisväestöstä, mutta kyse on laajemmasta alkuperäisväestöjen oikeustilanteesta. Ja sitten katsotaan, onko vielä syytä lisäkysymyksiä esittää. Kiitoksia. Nyt pyydämme komissiota vastaamaan kysymykseen. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Rovakin Nielsen kysymyksestä ja näin tärkeästä aiheesta. Eli alkuperäiskansoista kollegani Petro Martinez vastaa hetken päästä täsmällisempään kysymykseen. Indonesian osalta hän on siitä vastuussa. Te esitätte yleisemmän kysymyksen komission aloitteesta tällä saralla. Lyhyesti voisin kertoa yleisemmin unionin politiikasta tällä alalla. Nimittäin kysymykset, jotka liittyvät alkuperäiskansojen oikeuksiin, niin niistä on tullut keskeinen osa ihmisoikeuspolitiikkaamme. Ja totta kai YK on julkilausuma vuodelle 2007 on meidän viitteemme, kaikkein tärkein viitekehyksemme. Me pyrimme siihen äh, lä- läpäisyperiaatteella ottaa huomioon äh, alkuperäiskansat kaikissa kahdenkeskisissä suhteissa, kuten myös monenkeskisissä suhteissaan. Monenkeskisissä suhteissa tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot yhteensovittavat yhä enemmän ja johdonmukaisemmin interventioitaan ovat aloitteellisempia myös YKssa, New Yorkissa tai ihmisoikeusneuvostossa Genevessä. Me tuemme yhtä lailla voimakkaasti myös sitä työtä, jota tehdään YK ohjelmissa ja rahastoissa. Me annamme rahoitustukia ennen kaikkea ilolle muun muassa, että voimme puolustaa alkuperäiskansojen oikeuksia ja heimojen oikeuksia. Me korostamme erityisesti sitä työtä, jota tekee YK on erityislähettiläs professori Anaja on tässä erityislähettiläänä. Hän käsittelee perusoikeuksia alkuperäiskansojen parissa. Totta kai YK on pysyvä foorumi on myös tärkeä taho. Olemme iloisia siitä, ponnesta, jota 2007 julkilausuma on antanut. Se nähtiin New Yorkissa viime kuussakin. Siellä oli tärkeitä maita mukana, jotka ovat liittyneet julkilausumaan. Uusi-Seelanti muun muassa, joka on nyt myönteisempi. YKkin, Yhdysvallatkin, Kolumbia ovat osallistuneet toimintaan niin, että voisivat liittyä julkilausumaan. Se on erittäin tärkeää. Julkilausumista voitaisiin sanoa, että joka vuosi me annamme julkilausuman komission jäsenen suulla, kun on kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä. Se on 9. elokuuta, ikävä kylläkin, se nyt ei ole kovinkaan näkyvä päivämäärä sinällään, siksi olemme rouva Ashtonillekin esittäneet tämän tekemistä. Kahdenkeskisistä suhteista me haluamme ottaa myös tämän mukaan maantieteellisiin strategioihimme, kun asianomaisten maiden kanssa käydään keskusteluja. Se on yksi puoli. Toinen puoli on se, että käytämme ihmisoikeusvuoropuhelua hyväksemme. Varsinkin Indonesian kohdalla olemme aloittaneet uuden ihmisoikeusvuoropuhelun. Seuraavaksi tavataan jo tässäkin kuussa, toisin sanoen, ihmisoikeusvuoropuhelu kahdenkeskisellä tasolla niiden maiden kanssa, joissa Nämä kysymykset ovat tärkeitä. Se on myös yksi tärkeä toimintalinja asioiden käsittelemiseksi noiden maiden kanssa. Ennen kaikkea haluaisin korostaa myös demokratiavälinettä, ihmisoikeusvälinettä. Siinä, siitä rahoitetaan alkuperäiskansatoimia myös. Ne liittyvät kansainvälisiin järjestöihinkin, myös kansalaisjärjestöjen toimintaan, erityistoimintalinjoista tähän asti on ollut se, että me rahoitamme kansalaisjärjestöjä ja alkuperäiskansojen edustajia, kun he osallistuvat YK-kokouksiin ja tapaamisiin niin, että he suoraan saisivat äänensä kuuluville monenkeskisissä yhteyksissä. Me voimme palata yksityiskohtaisemmin näihin yksityiskohtiinkin, mutta en halua nyt mennä syrjään tästä kysymyksen aiheesta, joka on ennen kaikkea Indonesia. Ehkäpä Pedro voi jatkaa tästä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon komissiolle. Rova Kiel Nielsen, haluatteko jatkaa vielä kysymystä, tai onko teillä huomautettavaa tähän vastaukseen? Yleisesti ottaen sen verran haluaisin todeta, että henkilökohtaisesti olin mukana tässä valtuuskunnassa, joka oli YK alkuperäiskansafoorumissa – Tämä on erinomainen raportti ja kertoo hyvin niistä ajatuksista, joita tuli esille siellä ja keskusteluista, niin että voisi, voimme puhua alkuperäiskansan edustajien kanssa. Mutta yksi pikku juttu mielestäni olisi tärkeää, koska tämän olen kuullut, että Euroopan unioni niissä maissa, joissa alkuperäiskansoja on, kuuntelisi enemmän näiden edustajia niiden valtuuskuntien muodossa, jotka kävät eri maissa – joiden kanssa suhteita on, siis näissä edustustoissa. New Yorkissa kuulin edustajalta, että liiaksi me tyydymme vain olemaan yhteydessä brysseliläisiin järjestöihin, on lainausmerkeissä. Eli olisi hyvä olla suorissa yhteyksissä järjestöihin, joita on asianomaisissa maissa ihan paikan päällä eikä pelkästään niiden kanssa, jotka ovat edustettuina parlamentissa tai sen ympäristössä. Tämän välittäisin, koska sitä minulta pyydettiin. Edustustot totta kai ovat yksi mahdollisuus ottaa tämä asia esille systemaattisesti, kun asianomaisessa maassa alkuperäiskansoja on, tai kun parlamentikin valtuuskuntia käy virallisemmin. Tämän halusin lisätä kiitos myös vastauksestanne. Uh, do I understand well? Ymmärsinkö oikein, että Teillä ei ole mitään lisää kysy- kysyttävää. Niin, ymmärsinkö oikein, että komissio halusi jatkaa vielä hiukan? Jos sallitte, jatkaamme tästä nimenomaisesta kysymyksestä Indonesiasta. Se oli kai ytimenä. En halua tästä yleisestä politiikasta puhua sen enempää. Välitän viestin, se on erittäin tärkeä todellakin. Yksi hyvistä tilaisuuksista äh, tavata paikallisia kansalaisjärjestöjä ihmisoikeusasioissa, alkuperäis asioissa on, kun käynnistämme demokratia- ja ihmisoikeusvälineen käytön asemassa maissa Kanadassa, Yhdysvalloissa ei välttämättä tässä kauheasti voi toimia rahoittamalla paikan päällä näitä maakohtaisia ohjelmia, mutta Venäjän kohdalla kyllä esimerkiksi. Kirjaan tämän, se on hyvin täydellinen. Ja jos sopii, niin kollegan herra Martinez voi Indonesiasta jatkaa. Yes, we give the floor to... Kyllä. Annamme nyt sitten puheenvuoron toiselle komission edustajalle. Yeah, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin tässä sanoa lisäyksenä tähän kysymyksen vastaukseen, että ensinnäkin komissio on melko huolissaan, ei ainoastaan kun ajatellaan konfliktia Papuassa, Papuan ja riippumattoman liikkeen välillä, vaan myöskin muiden konfliktien suhteen. Tähän liittyvät esimerkiksi klaanien väliset sodat ja myöskin paikallisvoimien, poliittisten voimien väliset kiistat. Delegaatiomme Jakartan eh, edustuston kautta komissio pyrkii seuraamaan tilannetta mahdollisimman paljon käymällä paikalla ja myöskin osallistumalla eh, lähetystöjen tapaamiseen esimerkiksi Yhdysvaltojen, eh, Japanin, Uuden-Seelannin ja myöskin joidenkin EU-maiden lähetystöjen kautta – jotta Jakartan kautta voidaan sitten käsitellä näitä papua koskevia asioita. Totta kai tiedätte, että papua on hyvin arka asia, erittäin jopa liian arka asia Indonesian hallitukselle. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun yritämme päästä Indonesian hallituksen kanssa vuoropuhelun Papuasta, koska me näemme välittömät reaktiot että ne ovat sellaisia, että pyritään välittömästi keskeyttämään vuoropuhelut ja keskustelut Papuan tilanteesta. Myöskin Indonesian hallitus ikään kuin kieltää sen mahdollisuuden, että tilanne saattaisi vielä pahentua Papuassa. Me, kun sanomme, tarkoitan komissiota, seuraamme myöskin hyvin tarkasti Indonesian suunnitelmia käsitellä hiilipäästöjä Indonesiassa ja tietysti Papua on keskeinen tässä mielessä, koska Papualla on 32 000 miljoonaa hehtaaria metsää ja Indonesian toimet hiilipäästöjen vähentämiseksi, niissä mutta joudutaan ottamaan huomioon se, mitä Papua joko kykenee tai ei kykene tekemään asian eteen. No sitten, mitä tulee tähän edustajan esittämään kysymykseen, kyllä, tosiaankin me olemme tietoisia tästä hanke- hankkeesta. Tämä integroitu elintarvike projekti. Ja tämä siis todella jakautuu kolmelle alueelle Papuassa – ja se mahdollisesti voisi kattaa yli miljoona hehtaaria. Tämä suunnitelma on hallituks, osa hallituksen yleistä suunnitelmaa kehittää maatalous, maataloutta tai maatalousalueita syrjäisillä alueilla. Ja tarkoituksena on vahvistaa esimerkiksi elintarviketuotantoa, meidän valtuuskunnan Jakartalla tapasi äskettäin, viimeinen kokous tapahtui maaliskuussa, maatalousministerin. Kun ajatellaan tätä arkaluontoista tilannetta, sitä, että yhtäältä yritetään saada lisää tietoa kyseisestä hankkeesta ja toisaalta sitten, että keskusteltaisiin mahdollisuuksista ja tavoista löytää järkevä ja tasa, hyvä tasapaino – ja maatalouden kehittämisen Papuassa ja myöskin valtion sitoumusten välillä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ja sitten myöskin kun ajatellaan alkuperäiskansojen elämää ja oikeuksia kyseisellä alueella. Haluaisin painottaa vielä kerran, että kun kyse on näistä asioista, meidän täytyy olla äärimmäisen varovaisia yksinkertaisesti siitä syystä, että meidän täytyy välttää joutumasta sellaiseen tilanteeseen, missä viranomaiset sanovat, että olemme pahallamme, emme halua keskustella tästä. Ja meidän oikeutemme on keskustella siitä, joten me yritämme olla mahdollisimman diplomaattisia tässä. No tiedot, joita meillä on tähän mennessä, on se, että tämä hanke on edelleen valmisteluvaiheessa. Maa- ja metsätalousministeri Jakartalla on se, jonka täytyy antaa vihreää valoa. Hänen täytyy antaa virallinen hyväksyntä maan muuttamiseksi. Ja syy sille, että hallitus on kun ajatellaan lykkäystä sille, että on annettu lupa maan, metsämaan muuttamiseksi maatalousmaaksi, on se, että hallitus edelleen kartoittaa metsäalueita Papualla juuri välttääkseen sen, että suojellut metsät sitten muutetaan tällaisiksi plantaaseiksi. Metsätalousministeri myöskin kertoi meille, että hallituksen täytyy vielä määrittää erityisesti, kuinka paljon tällaista metsäalaa voitaisiin käyttää No, todennäköisesti tiedätte, että viime viikolla Indonesian presidentti oli Oslossa ja ilmastonmuutoskeskustelujen ohella Indonesia allekirjoitti sopimuksen viime viikolla Norjan kanssa, kumppanuussopimuksen. Tämä tapahtui siis ympäristöalalla. Ja osana tätä sopimusta Indonesian hallitus on, sen, sen tarkoituksena on ottaa käyttöön kahden vuoden moratorio Indonesian alueella, joten tämän sopimuksen allekirjoittamisen kanssa Norjan kanssa ja myöskin kun ajatellaan Papuan suunnitelmia, niin on hyvin todennäköistä, että tämä kyseinen hanke pysäytetään ainakin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, joten me tulemme käyttämään tämän ajan nyt siihen, että seuraamme asiaa hyvin tarkasti ja jatkamme keskusteluja siitä Indonesian hallituksen kanssa. No sitten yhteistyöstä Papuan kanssa ympäristön suojelussa ja erityisesti metsien kaatamiskysymyksessä, niin EU tosiaankin tarjoaa tässä rahoitussa, jotta pystytään asia estämään kyseisellä saarella. Siellä on hanke, jonka nimi on kansallisen talon aloite. Tarkoituksena on vähentää päästöjä metsien kaatamisen osalta. Tässä puhutaan sadasta tuhannesta eurosta, joka, jossa painotetaan myöskin paikallishallinnon osallistumista ja myöskin tässä otetaan punaiset mekanismit huomioon. Kun ajatellaan tätä yhteistyötä Euroopan unionin ja Indonesian välillä seuraavan kolmen vuoden ajan, siis 2011-2013, me olemme sisällyttäneet uuden prioriteettialueen tähän, niin kyseessä on ilmastonmuutos. Ja tämähän tapahtuu meidän tulevaisuuden yhteistyömme puitteissa ilmastonmuutoksen osalta kolmannen vuoden alla. Metsien kaato tulee olemaan yksi tärkeimmistä asioista tässä. Ja tietysti Papuahan on tältä osin myöskin esityslistamme kärjessä. Viime ma- marraskuussa, marraskuussa tarkoituksena oli Suomen sopimus tällä alalla. Tämä on vaikuttanut kahdenvälisiin suhteisiimme sillä tavoin, että siitä on tullut hyvin paljon myönteisempi ja rakentavampi Ja tämä sopimus myöskin mahdollistaa keskustelut ja yhteistyön ihmisoikeusasioissa. Ja kuten kollegani tässä muutama minuutti sitten jo mainitsi, tämän kuun lopussa pidetään ensimmäinen kokous ihmisoikeusvuoropuhelusta Jakartalla. Ja me haluamme käsitellä siellä asioita, emme ainoastaan sellaisia, jotka ovat jo esityslistalla mukana, vaan haluamme ottaa myöskin esille asioita, kuten tämä kokouksen aikana, jos se vain on mahdollista. Kiitos. Kiitokset vilpittömästi vastauksestanne. Hyvin kattava. Olen erittäin tyytyväinen vastauksen. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää komissiota erittäin paljon yksityiskohtaisista vastauksista. Haluaisin lisätä, miten tärkeää on varmistaa, että metsien kaataminen päättyy. Ja tämä Norjan kumppanuus kuulostaa erittäin hienolta. Meidän täytyy tutkia, miten se vaikuttaa asiaan. Kiitoksia erittäin hyvistä kysymyksistä äh, herra Andri Kinle Kiel Nielsenille me saamme myöskin mietinnön Rova Kiir Nielseniltä hänen osallisuudestaan tähän äh, UNPF 2 osallistumisesta noin kello 11. Meidän täytyy nyt edetä tässä ohjelmassa, koska emme voi keskustella herra Martinin äh, mietintöä liittyen ihmisoikeus- ja sosiaaliympäristön normeihin kansainvälisessä kauppaneuvottelussa, koska hän ei ole paikan päällä tänään joten tämä kohta esityslistalta putoaa pois. Mutta se tarkoittaa sitä, että käsittelemme alkuperäiskansoja hiukan aikaisemmin. Joten toivon, että Rova sen tulee pian takaisin. No niin, sitten voimme jatkaa tämän aamun tärkeimpään asiaan. Kyseessä on kuulemistilaisuus ihmisoikeustilanteesta Keski-Aasiassa. Ja olen erittäin iloinen nähdessäni täällä aktiivisia jäseniä valtuuskunnasta. Itse olen varajäsen kyseisessä valtuuskunnassa. Tämä vuosi on vuosi, jolloin Euroopan unionin strategia Keski-Aasiasta uudistetaan. Ja on hyvin paljon eri mielipiteitä siitä, miten strategia on toiminut tähän mennessä. Tänään annamme EUn politiikan tekijöille mahdollisuuden keskustella tästä asiasta, oikeusvaltioperiaatteesta, ihmisoikeustilanteesta, asiantuntijoiden kanssa, jotka tulevat keskiasiasta. Ja tämä on järjestetty yhteistyössä APRODEFin kanssa, joka on hyvin tärkeä kansalaisjärjestöverkosto, joka sisältää 17 kehitys- ja ihmisoikeusjärjestöä. Niillä on myöskin kristillinen ekumeeninen tausta. Meillä on tulkkaus myöskin venäjään ja venäjän kielestä, joten käyttäkää sitä, olkaa hyvät. On hienoa kuulla venäjän kieltä täällä parlamentissa. Käyttäkää sitä, minä itse opiskelen venäjää. No niin, mutta nyt haluaisin sitten kutsua tai kuulla kolmea e, e, esittelijää. Siis meillä on kello tässä, kymmenen minuuttia. Meillä, meillä täytyy käydä myöskin keskustella jäsenten kanssa, joten siihen säästämme aikaa. Ensimmäinen puhuja on herra Vadim Nii. Hän on pääjohtaja e, laki- ja ympäristö Euraasia järjestöstä Kasakstanista. Herra Niin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos totta kai kunniasta olla täällä ja alustaa täällä. Aloitan kuvailemalla lyhyesti Kasakstania ja mitä vaikutuksia tällä on ihmisoikeustilanteeseen. Tämä englanniksikin tämä rekisteröinti järjestelmä esillä, siitä saa kappaleen tuolta. Ensi kerralla lyhyesti tilanteesta, maahanmuutosta, Kazakstanissa kaupunkien ja maaseudun välillä. Sitä on paljon. Ja huolimatta talouskasvusta 2007 suuri osa väestöstä maaseudulla kärsii huonosta elinoloista. Tästä syystä moni maaseudulla asuva menee kaupunkeihin, Almaatiin, Astanauru, Atarauin. Ne ovat Kazakstanin öljykeskuksia. He palveluissa, rakennusalalla ja muilla aloilla työskentelevät. Maatalousministeriön mukaan enemmän kuin miljoona ihmistä on ollut mukana sisäisessä maahanmuutossa 2003 2007 Siis voisitteko puhua hiukkasen hiljem, hitaammin, niin ymmärrämme hiukkasen paremmin. Um, <clears throat> and it's, uh, it's more than one million. Yli miljoona siis Kazakstanissa on sisäisessä maahanmuutossa ollut viiden vuoden aikana. Se on valtava prosenttiosuus Kazakstanin väestöstä. Ongelmana on se, että sisäiset maahanmuuttajat menevät kaupunkiin ilman virallista rekisteröitymistä. Se on heille vakava este nauttia sosiaalisista oikeuksista tai kansalaisoikeuksistakaan. Nykyisen lainsäädännön mukaan Kasakstanin kansalaiset joutuvat rekisteröitymään, jos he muuttavat pysyvää asuinpaikkaansa. Heidän pitää rekisteröidä myös tilapäinen osoitteensa, jos ovat siellä yli kolme kuukautta. Rekisteröintijärjestelmä sisältää paljon tiukkoja vaatimuksia. Talo, asunto mainitaan yhtenä rekisteröintikohteena. Tätä käytetään oikeutena asua talossa tai asunnossa – Siinä täytyy käyttää tiettyjä standardia myös, kun näitä on rakennettu. Siis muodolliset rekisteröintivaatimukset ovat hyvin rajoittavia, tiukkoja monilla kansalaisilla, jotka eivät kuitenkaan ole rekisteröityneitä varsinaisessa asuinpaikassaan. Huolimatta 90-luvun vapautumisesta ja palveluiden laadun parantumisen, niin 2000-luvun alussa kansalaisten rekisteröitymisjärjestelmä kuitenkin edelleen sisältää vanhoja Neuvostoliiton jäänteitä, propiska. Hän ei saa lähteä asupaikastaan periaatteessa, kuten oli aikanaan vielä pahempi tilanne Neuvostoliitossa – sillä ei enää sinällään valvota maan sisäistä muuttoliikettä. Kuitenkin edelleen hallituksessa moni haluaisi propiskajärjestelmän palata. Taantuman aikana varsinkin ja jossain määrin myös sen jälkeen, kun Kirgistanissa oli hyvin ikäviä tapahtumia. Viime vuonna hallitus palasi asiaan esimerkiksi lähinnä taantuman vuoksi. Asukasrekisteröintymisen järjestelmässä on se, että sen myötä tulee paljon sosiaalisia ja kansalaisoikeuksia. Kaikki tämä riippuu paljon siitä, missä he ovat rekisteröityneet. Kuitenkin on tiukat vaatimukset asetettu osoitteen oikeaksi todistamiseksi käytännössä sisäiselle maahanmuuttajille se merkitsee sitä, että on talo tai asunto, jonka omistavat tai ainakin voisivat antaa perheenjäsenestä laillisen todistuksen, missä he asuvat ja tarjoavat näin heille asuinpaikan. Ja näin voivat rekisteröityä. Kuitenkin rekisteröimättömät asukkaat eivät saa juurikaan perus tukia, koulutusta tai muita hoitopalveluja tai edes tuomioistuinpalveluja. Ihmiset, joilla ei ole rekisteröintiä tapahtunut, monissa tapauksissa menettävät kansalaisoikeutensa. Kun ajatellaan nykyistä rekisteröintijärjestelmää Kazakstanissa, niin suurin vaikeus on, että se koskee ennen kaikkea haavoittuvimpia ryhmiä, kodittomia, siirtotyöntekijöitä, lapsia. Jos jollakin alueella nimenomaan vaaditaan tätä rekisteröitymistä, että saa sosiaalisia palveluja tai tukia julkisilta viranomaisilta tai sosiaalisilta tahoilta, koska yksityisten tahojen tarjot sosiaaliset palvelut eivät ole heille kohtuuhintaisia. Näillä ryhmillä ei ole myöskään mahdollista saada oikeutta puolustaa omia oikeuksia, koska ei ole tietoa siitä tai ei ole riittävästi oikeusapumekanismeja Kazakstanissa. Kodittomilla ei ole myöskään tarjolla. Voisitko hiukkasen vielä hidastaa, koska heillä ei ole mahdollisuuksia nostaa kannetta, ellei heillä ole todistetta rekisteröitymisestään. Me haluaisimme käsitellä nyt seuraavaksi muita kysymyksiä suhteessamme EUn kanssa ja EUn äh, avustusohjelmista. Tässä voidaan kuvailla vain osittain ihmisoikeustilannetta Kazakstanissa. Maassani on tavallaan ajateltu, että talouskasvun myötä maassamme myös sosiaaliset kysymykset automaattisesti ratkaistaisiin niin, että oli riittävästi voimavaroja osoitettu näihin kysymyksiin talousarviosta. Kokoomus on kuitenkin osoittanut, että näin ei aina ole tilanne. Nyt hallitus on luomassa sosiaalitukijärjestelmää. Haavoittuvat ryhmät eivät kuitenkaan ole tämän piirissä. Heillä on vain rajoitettu mahdollisuus käyttää ja hyödyntää niitä. Jotain edistystä on kuitenkin saatu aikaan oikeuslaitoksen läpinäkyvyydessä, mutta on ryhmiä, joilla ei ole mahdollista käyttää tuomioistuimia. Heillä ei ole mahdollisuutta saada oikeutta. Maassani voin todeta, maastani voin sanoa, koska olen asiantuntija, että ei välttämättä riittävästi huomioida näitä kysymyksiä eikä edes puututa uusiin haasteisiin. Yksi esimerkki. Kazakstan on myös kohde naapurivaltioiden työntekijöille, joita on lähes miljoona. Kirgistanista, Uzbekistanista, siis paitsi että meillä on sisäistä maahanmuuttoa paljon maaseudun kaupunkeihin, niin myös muista maista on siirtolaisia. Meillä on työministeriö, joka hoitaa sosiaalista suojelua työntekijöiden kohdalla, mutta edelleen se keskittyy kuitenkin siihen, että Kazakstanilaiset, jotka ovat muualle menneet, tulisivat takaisin Kazakstaniin, koska tämä, on totta, tämä oli tärkeää 90-luvulla, sitä ei ole epäilystäkään, mutta ongelmana on se, että tähän maahanmuuttoon liittyy uusia näkökohtia, jotka ovat tulleet yhä tärkeämmiksi. Niihin ei kuitenkaan ole puututtu, koska ei on paljon helpompaa saada varoja henkilöiden kotouttamiselle ja siksi ei ole maahanmuuttajatyöntekijöiden oikeuksiin puututtu. Viime vuonna että otin esille tämän parlamentissamme, mutta mitään edistystä ei ole vielä saatu aikaan. Lopuksi toteaisin, että sosiaalisen oikeuden kysymykset tai sosiaalisen kehityksen puute – ovat edelleen vaikuttamassa alueen vakauteen. Työttömyys, köyhyys, perusoikeuksien puuttuminen, sosiaalinen syrjäytyminen voivat vaikuttaa jokaisen alueen maan vakauteen. Kaikille Keski-Aasian hallituksille on erittäin tärkeää taata se, että haavoittuvat ryhmät saavat nauttia oikeuksista ja niistä eduista, joita pitäisi normaalistikin olla tarjolla kansalaisilleen. Olemme kiinnostuneita käsittelemään näitä myös Keski-Aasian strategian yhteydessä ja komission avustusohjelmissa. Ensiaskeleen olemme esittäneet, että meillä olisi mahdollisuus ottaa sosiaalinen oikeus, sosiaalinen kehitys mukaan. Ensisijalla pitäisi olla nämä kysymykset poliittisessa vuoropuhelussa EUn keski strategian yhteydessä. On erittäin tärkeää saada mukaan myös sosiaalisen kehityksestä, sosiaalisesta kehityksestä vastaavat ministeriöt, koulutus, työministeriö, terveyspalvelut. Teknistä apua tarvitaan myös näissä hankkeissa, että julkishallinto pystyisi selviytymään näistä sosiaalisista ja haavoittuvissa ryhmissä siirtolaiset työntekijät, lapset, sosiaaliset kysymykset voidaan käsitellä näin EUn e oikeusvaltioaloitteessa haavoitut ryhmät on huomioitu erityisesti niin, että oikeutta on tarjolla myös heille. Siinä kaikki kiitos. Thank you very much and, uh... Kiitoksia oikein paljon. Ja hiukan myöhemmin tänään aamulla kuulemme sitten herra Jegleltä äh, kertomuksen. Hän on ollut Kasakstan valtuuskunnassa aivan hiljaa. Nyt haluaisinkin sitten pyytää Rova Solpon Jakupovaa puhumaan. Hän on niin sanotun lakiklinikka klinikka Adiletin johtaja Kirgistanista. Olkaa hyvä. Good morning everybody. Huomenta kaikille ja kiitoksia oikein paljon. Minulle on hiukan helpompi puhua, kun tässä ja kuvata tätä tilannetta, kun kuulen tässä aikaisempaa puhujaa, koska koko Keski-Aasian alueelle propiskajärjestelmä, eli lakijärjestelmä on täysin samanlainen, joten en halua nyt kiinnittää huomiotanne kaikkien tilanteiden kuvaamiseen ja lainsäädäntöpuitteiden kuvaamisen, kun ajatellaan tätä propiskajärjestelmää meidän alueellamme. Haluaisin keskittyä enemmän siihen, miten tämä järjestelmä vaikuttaa vakautteen ja ehkä myöskin kerron esimerkkejä viimeaikaista tapahtumista maastamme. Se voi antaa laajemman kuvan tästä linkistä. Ja totta kai koska EU-ohjelmien tärkein tavoite Keski-Aasassa on pitää Keski-Aasia vakaana. Ihmiset, jotka eivät ole rekisteröityneet tai joilla heidät on ikään kuin sysätty syrjään julkisesta elämästä. Tämä on syrjivää eri tilanteissa ja eri tasoilla tutkimuksemme mukaan Kirgistanissa noin 20 prosenttia paikallisväestöstä on nyt syrjässä, esimerkiksi kun ajatellaan koulutusta ja lääkinnällisestä ja sosiaalisesta avusta. Tämänhetkinen propiska järjestelmä kasvattaa myöskin korruption tasoa hallituksen eri tasoilla. Yleensä tällaiset ongelmat ratkaistaan rahalla. Noin 45 prosenttia tapauksista sairaaloissa, 47 prosenttia koululaitoksessa ja yli 50 tapausta passitapauksissa sisäministeriössä. Propiska-järjestelmä on yksi manipulaation väline, joka juontaa juurensa vaaleihin. Ja kaikki nämä tekijät ovat olleet hyvin kielteisessä roolissa viimeisten tapahtumien aikana. Voidaan sanoa, että ihmisten syrjäytyminen oli yksi suurimmista syistä – ja tässä oli eri poliittiset puolueet vallalla viimeisten tapahtumien aikana, vuonna 2005 siis, ja sitten kun ne oli edellinen vallankumous lokakuussa 2010. Viimeisin tapahtuma, tehän tiedätte, että huhtikuun 2010 jälkeen, kun aikaisempi presidentti Kumarbek Pakiev lähti maasta. Sata ihmistä kuoli. Ja nyt hallituksemme, ö, väliaikaishallintomme on valmistellut vaaleja, parlamentti, parlamentti ja presidenttivaaleja. Mutta me olemme kuitenkin nähneet, ajatellaan perustuslakiluonnosta. Et siinä ei, ei edelleenkään ole otettu tärkeimpiä välineitä mukaan, joilla voitaisiin muuttaa tilannetta, jotta saataisiin oikeusvaltioperiaate voimaan meidän maassamme. Viimeisimmän luonnoksen mukaan tuomioistuinjärjestelmä ikävä kyllä jälleen kerran on riippuvainen parlamentista ja presidentistä. Tämä tarkoittaa sitä, että ikävä kyllä, kun ajatellaan nyt tätä oikeusvaltioperiaatteen sisäistämistä, niin se olisi jälleen kerran hyvin vaikeaa tässä tilanteessa. Ja jälleen kerran, ikävä kyllä, kun ajatellaan näitä valmisteluja vaali prosessia varten ja kansanäänestystä varten monet poliittiset puolueet yrittävät käyttää propiskajärjestelmää manipuloidakseen vaalien tuloksia. Ikävä kyllä näin on. Seuraava askel liittyen siihen, että miten voimme muuttaa tätä propiskajärjestelmää on EU-ohjelman käyttäminen liittyen oikeusvaltioperiaatteeseen keskiasassa. Olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että olisi erittäin hyödyllistä meidän kannaltamme, jos asialistalle, korkean tason kokosten asialistalle otettaisiin enemmän konkreettisia aihepiirejä, kuten esimerkiksi propiska – Tämä voisi olla hyödyllistä kansallisella ja myöskin alueellisella tasolla. Tämän lisäksi meitä hyödyttäisi myöskin se, jos voisimme vahvistaa yhteistyötä eri virastojen ja kansainvälisten ja kansainvälistä yhteistyötä siis alueellisella ja kansallisella tasolla. Ennen vierailuamme tänne tapasin YK viraston edustajia ja me keskustelimme siitä, että miten voimme luoda uuden ohjelman, jotta voisimme muuttaa tätä propiskajärjestelmää Kirgistanissa. He antoivat minulle tietoa sitä, että käytin hyvin laaja keskusteluja OECDn ja korkean edustajan välillä, etyjiin välillä lainsäädännön muuttamiseksi ja kun ajatellaan tämän järjestelmän muuttamista, joten olisi äärimmäisen hyvä asia, jos teidän ohjelmanne voisi olla osa näitä keskusteluja kansallisella, ehkä myöskin alueellisella tasolla, koska tämä keskittyy enemmän yhteistyöhön alueellisella tasolla. Viimeinen muutos meidän maassamme näyttää sen, että aikaisemmat EU-ohjelmat ovat sellaisia, että keskitytään enemmän yhteistyöhön hallintojärjestelmien kesken, mutta tämä nyt osoittaa sen, että jos, jos ja kun poliittista muutosta on tapahtunut, niin useissa tapauksissa nämä tapahtumat ovat myöskin vaikuttaneet siihen, että hallituksen koko henkilöstö on vaihtunut, joten eh, tämä on liittynyt siis henkilöstön muutoksiin ja me sitten olemme ikään kuin kadottaneet tämän inputin, jos ja kun henkilöt ovat vaihtuneet, joten kansalaisjärjestöjen henkilöstö, kyse on yhdestä instituutiosta, jolla on tämä tieto hallussaan olisi hienoa, jos voitaisiin kiinnittää samankaltaista huomiota myöskin kansalaisjärjestöihin, esimerkiksi koulutusohjelmissa ja myöskin muissa ohjelmissa. Meidän täytyy luoda myöskin teknisluonteisia ohjelmia, kuten Vadim totesi. Hän puhui siitä, että me tarvitsemme teknisiä tukijärjestelmiä hallitustasolla, jotta voitaisiin esimerkiksi luoda tietokoneohjelmia ja luoda tietokantoja, että voitaisiin muuttaa sitten tämä Propiska-rekisteröintijärjestelmä meidän maassamme. Me tarvitsemme myöskin teknistä tukea, jotta voimme voisimme tarjota esimerkiksi asiantuntijoita EU-maista tai muista maista, esimerkiksi Baltian maista, jossa propiska-järjestelmä on sitten muutettu. He voisivat ehkä antaa teknistä tukea, tietotaitoa meidän järjestelmämme muuttamiseksi. ikävä kyllä siis hallituksessahan on tietysti ihmisiä, joilla on jonkinnäköinen ajatus siitä, että miten tämä voitaisiin muuttaa meidän maassamme tämä järjestelmä. Tässä kaikki minun osaltani. Kiitokset. Kiitos. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kolmannelle puhujalle tässä kuulemistilaisuudessa tänä aamuna. Rova Umida Niazova. Hän on Uzbekin Saksan ihmisoikeusfoorumin johtaja ja hän on aktiivinen sekä Saksassa että Uzbekistanissa. Nyt on hänen vuoronsa puhua 10 minuuttia. So much. Uh, uh, Kiitoksia. Olen uzbekistanilainen ihmisoikeusaktivisti. Olen muuttanut Berliinin pari vuotta sitten. Uzbekistanista joudun lähtemään rikosoikeuskäynnin takia. Todettakoon, että monet kollegan ihmisoikeusaktivisteista on nyt vankilassa, koska he toimivat rauhanomaisesti ihmisoikeuksien puolesta. Uzbekistanissa meillä on neuvostoperinne propiskan muodossa. On säilynyt sellaisenaan. Siellä kansalaiset joutuvat asupaikansa rekisteröimään, mutta myös heidän liikettään valvotaan tiukasti, jolla kaikilla täytyy olla rekisteröinnissä passissa leima. Ilman tätä kansalaiset menettävät oikeutensa asua tietyllä alueella tai lähteä maastaan. Siksi he menettävät paljon muitakin oikeuksia. Työ, työllisyys, asunto, lääkehoito, koulutus tai avioitumisoikeus. 2003 teimme tutkimuksen tilanteesta vapaan liikkuvuuden osalta. Tästä on tietoja raportissa. Olemme tehneet suosituksia myös Euroopan unionille. Itse asiassa kun ajatellaan sisäisesti kotikoululta lähteneitä ihmisiä, jotka haluavat siirtyä toisen osaan maata, niin heihin kohdistuu rajoituksia. He ovat ikään kuin ulkomaalaisia omassa kotimaassaan. Tashkent, pääkaupunki, on kaikkein huonommassa asemassa ajatellen kansalaisoikeuksien loukkaamista liikkumusvapauden osalta. Muiden alueiden asukkaat, kun tulevat pääkaupunkiin, joutuvat rekisteröitymään asuinpaikansa osalta Tashkentissa. Säännöt ovat monimutkaisia, hämmentäviä, siinä tarvitaan aikaa ja rahaa. Uspekit, jotka tulevat pääkaupunkiinsa, joutuvat kolmen päivän kuluessa saapumisestaan toimittamaan kaikki asiakirjat rekisteröimistä varten. Nämä yksilöt ensin täytyy virallisesti poistaa edellisen kotipaikkansa rekistereistä. Ja sitten sisäasian viranomais palauttavat nämä asiakirjat, kun hän saa pysyvän asuinpaikkaluvan. Jos hänellä on tilapäinen työpaikka tai opiskelupaikka, hän saa väliaikaisen oleskeluluvan. Se täytyy tehdä myös kolmen päivän kuluessa saapumisesta. Jotta saa asuinpaikkaluvan, on veroja, jonka ministeri on määrännyt maksulla ei ole mitään rajaa. Joskus joudutaan maksamaan lahjuksiakin, että vain saa asiakirjat kohdalleen. Ministeriö, joka vastaa näistä asioista, myös koordinoi passijärjestelmä yhdessä muiden virastojen kanssa, muun muassa rikosasiat, poliisiasiat ja niin edelleen, niin että voidaan yksilöidä henkilöt, joilla ei ole lupia ja passeja. Jos tehdään tarkistuksia passeista, niin siitä ilmoitetaan myös yksilötasolla. Siis meillä on kokonainen järjestelmä, että voidaan jäljittää henkilöt, joilla ei ole asuinlupaa, asuinpaikkalupaa. Ne, joilla on asuinpaikkalupaa, niillä ei ole asuinpaikkalupaa, ei voi saada työpaikkaa tuolla alueella. Sääntöjen mukaan he joutuvat lähtemään seitsemän päivän kuluessa alueelta. Jos ei lähde, voidaan karkottaa sisäasiainministeriön viranomaisten voimin. Tämä koskee kaupunkia, joissa on luparajoituksia, varsinkin Taskentissa. Liikkumisvapauden rajoittaminen johtaa myös rajoituksiin omistamisen oikeuden suhteen. Se johtaa puolestaan korruptioon valtioviranomaisen tasolla. Taskentissa on kielletty esimerkiksi ostaa omaisuutta. Ei ole mitään valinnanvaraa ja käyttää näitä sääntöjä, jotka ovat hyvin tiukkoja. Erästä miestä haastatellessamme hän totesi, että 12 vuoden ajan hän ei ollut rekisteröity edes kodissaan, jonka hän osti itsenille, itselleen Taskentissa, koska hän oli maakunnasta peräisin lahjonnan jälkeen hän pystyy ratkaisemaan tämän ongelman. Jotkut siirtolaiset, jotka tulevat maakunnista, taskentiin löytävät työtä ja elävät ilman asuinpaikkalupaa, ovat siis laittomia maahanmuuttajia passijärjestelmän kannalta. Tähän liittyy paljon vaaroja ja riskejä. Usein paikallisviranomaiset tekevät tarkistuksia saadakseen pidätetyksi ihmisiä, joilla ei ole asuinpaikkalupaa Lisäksi ne, jotka eivät noudata järjestelmäsääntöä, joudutaan lajoittamaan poliiseja, lähinnä paikallispoliiseja, ja saavat näin suojan. Kansalaiset, jotka tulevat pääkaupunkiin maakunnista, totesivat, että jatkuvasti he joutuvat käyttämään lahjuksia, että voivat työskennellä pääkaupungissa. Pelkä Navolista peräisin oleva nainen, joka työskentelee Taskentissa, totesi haastattelussa, että hänellä oli lomaa ja sinä aikana poliisi vahvisti valvonta ja minä lapsineni pyrimme olemaan menettä ulos. Joka kuukausi joudun antamaan noin kahdeksan dollaria poliisille ja pelkäsin joka kerta, että en pysty säästämään tätä rahamäärää kuukauden kuluessa. Poliisin tärkeimpänä tehtävänä on valvoa tätä passijärjestelmää. Se johtaa hyvin tilaisuuksiin kiristyksen ja korruption osalta. Passijärjestelmässä yleensä käytetään myös antropologisia perusteita. Olen nähnyt Tasketissa, että poliisi pysäyttää henkilöitä, jotka eivät näytä kaupunkilaisilta. Haastattelussa on kerrottu myös, että jos poliisi ei pystynyt minulta saamaan rahaa, he pakottivat tekemään työtä heidän kodeissaan tai ystävien kodeissa tehden erilaisia työtehtäviä. Arvioittamme mukaan on yli miljoona äh, siirtolaista maakunnista, jotka ovat ilman rekisteröitymistä Taskentissa. Paikallispoliisi usein tuntee heidät ja siksi ei enää voi edes asupakkansa peitellä. Rekisteröintijärjestelmää perustellaan terrorismin torjunnalla tai ääriliikkeiden torjunnalla. Käytännössä rekisteröintijärjestelmä on korruption paratiisi. Taskenin, Taskenin väki toteaa, että heillä on oma erityiskomiteansa ja siellä on valtava määrä lahjontaa niin, että komitea voi saada jopa 5000 dollaria lyhyessä ajassa. Erityiskomitea muistuttaa stalinistista järjestelmää, jolloin, jolloin tätä asiakirjaa käytettiin. Usein asiakirja saadaan parissa päivässä niin, että voidaan paikallisviranomaisille esittää näitä hakemuksia, he voivat kertoa näkemyksen siitä, miten voidaan luottaa hakijaan. Edelleen on epäselvää, miten komitea määrittelee henkilön luottamuksen tason. Kaikki haastateltavat olivat köyhiä, maalaiset jotka tulivat työhön kaupunkiin. Kenelläkään ei ollut riittävästi rahaa saadakseen rekisteröintiluvan kaupungissa. Ne, jotka pidätettiin, passijärjestelmän rikkomisesta Taskentissa voidaan panna niin kutsuttuun rehabilitaatioon jälleenkoulutuskeskukseen. Tärkeimpänä tavoitteena keskuksissa on yksilöidä henkilö, saada asiakirjat, auttaa ihmisiä syystä toisesta, jolla ei ole asiakirjoja tai rekisteröintilupaa. 2009 yksi aktivisti pantiin tällaiseen laitokseen pariksi viikoksi jälleenkorotuskeskuksessa nöyrytetään pidätettyjä, heitä loukataan ja kiristetään rahaa, eikä tapauksia selvitetä. Vaikka on vanhempiakin asiakirjoja, jotka osoittavat henkilön henkilöllisyyden, heidät pidätetään sellissä, kunnes hän toimittaa rahaa. Ihmisoikeuksia loukataan merkittävässä mitassa Uzbekistanissa, koska meillä on edelleen käytössä tämä neuvostojärjestelmä, niin kutsuttu ulospääsyviisumi. Ne henkilöt, jotka haluavat mennä ulkomaille, joutuvat pyytämään lupaa, joka on vain kahden vuoden voimassa. Lupa on tarra hakijan passissa, kuten on maahantuloviisumikin. Se on ulo, ulosmeno viisumi, sekin on neuvosto perua. Lupaa tarvitaan, että voi käydä tiettyihin maihin, jotka ovat IVYn ulkopuolisia maita. IVY-maat eivät tule tämän järjestelmän piiriin. Jotkut IVY-maat, kuten Venäjä ja Kazakstan, ovat tehneet sopimuksen Uzbekistanin kanssa. ja Siinä kierretään näiden maiden lähtemisen noista maista muualle IBYn ulkopuolelle, jos ei heillä ole tätä ulospääsyviisumia. Uzbekistanin, Uzbekistanin kansalaiset, jotka menevät ulkomaille, joutuvat menemään paikallisviranomaisten pakeille täyttää. Ante, voisitteko päätellä pian se ei auta, jos kovin nopeasti puhutte sitä paitsi. So there are uh, at least two, at least two Ainakin on kak, kahden luokan kansalaisia, jotka, jotka tulevat syrjinnän kohti. Ihmisoikeusaktivistit, lehtimiehet ja myös uskonnollisten yhteisöjen edustajatkin. He, 2009 kesäkuussa presidentti totesi, että tulisi uudet biometriset passit kansalaisille – henkilötietoineen. Valitettavasti asetus jättää kuitenkin muuttamattomaksi rekisteröintijärjestelmä, kuten myös maasta meno viisumijärjestelmä. Kiitos. Uh, uh, Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet kolmesta maasta, miten tämä Neuvostoliiton perintö eli propiskajärjestelmä toimii ja miten sitä käytetään väärin viranomaisten taholta korruptiotarkoituksessa eikä äh, ihmisille anneta kansalaisoikeuksia. Eli nyt sitten Euroopan komissio voisi osallistua tähän keskusteluun. Meillä on täällä äh, Keski-Aasian äh, yksikön Relex-pääosaston edustaja, herra Andres Maldonado, ja mainitsemme jo kuulemistilaisuuden aluksi, että tämä on se vuosi, jolloin Keski-Euroopan strategia EUn osalta julkaistaan. Meillä on hyvin suuret odotukset ja odotamme sitä, että tämä julkaistaan. Herra Maldonado, miten vastaisitte tähän ja mikä on teidän käsityksenne? Ja haluaisin ehkä, että kommentoisitte myöskin ihmisoikeuspuolustajien tilannetta Keski-Aasian valtioissa. Se ei ehkä ollut tämän keskustelun aiheena erityisesti, mutta tiedämme, että tilanne on hyvin hankala ja Rova Niazova myöskin mainitsi, että hyvin suuri määrää hänen ihmisoikeuskollegoistaan on vankiloissa tällä hetkellä. Tätä meidän ei tulisi unohtaa. Ja nyt pyytäisinkin komissiota, Euroopan komissiota sitten käyttämään puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin valmistautunut kommentoimaan sitä, mitä aikaisemmat kollegani toteavat, totesivat. Mutta siis puhun lyhyesti, jos sallitte. Eräs asia, on se, että Euroopan unionin strategia Keski-Aasiaa ajatellen hyväksyttiin siis vuonna 2007. Ja, ja tähän, tärkein asia tähän liittyen ovat arvot. Arvot, eli demokraattiset arvot, ihmisoikeukset ja niin poispäin. Tämä on strategian ytimessä. Tämä elementti on erittäin tärkeä. Tämä ei ole ytimenä ainoastaan sen takia, koska me eurooppalaiset olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on paras tapa käsitellä tätä ei ainoastaan kansalaisten, vaan myöskin rakenteiden ja vallanjaon kannalta. Ja myöskin siitä syystä, että olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on myöskin paras tapa varmistaa kansalaisten hyvinvointi Keski-Aasiassa ja myöskin, että voidaan varmistaa kehitys näissä viidessä Keski-Aasian maassa. No tämähän on itsestään selvää, mutta ei pitäisi unohtaa, että arvot ovat kuitenkin strategian ytimessä. No miten nämä sitten toimeenpannaan on kaksi tärkeää elementtinä. Meidän poliittinen vuoropuhelumme, jota on laajennettu viimeisen kolmen vuoden aikana hyvinkin paljon. Aikaisemmin esimerkiksi ulkoministerit ja muun tyyliset ministeriöt tapasivat Keski-Aasian tasavaltojen kanssa. Nyt meillä on joka vuosi kaksi tällaista ulkoministerikokousta Keski-Aasian valtioiden kanssa. Ja voin kertoa teille, että käsitellään monia asioita. Ja voin myöskin käsitellä niitä yksityiskohtaisemmin. Myöskin meillä on ihmisoikeusvuoropuhelua. Me olemme ainoa, maa, ainoa tällainen valtioiden liitto, joka käy tällaisia vuoropuheluja näiden maiden kanssa. Ei voida verrata edes muihin suuriin valtioihin EUta, jotka käyvät tällaista vuoropuhelua. No, ihmisoikeusvuoropuhelu, se kestää kauan, joten emme voi odottaa, että vastauksia tulee heti. Mutta se, että meillä on ollut jo kaksi tällaista täyttä kierrosta ja nyt kolmas kierros on käynnissä. Meillä on ollut yksi yksi Uzbekistanin kanssa ja sitten Turkmenistanin kanssa ja seuraavat kolme maata tulevat sitten myöhemmin vuoroon. Tämä osoittaa sen, että todellakin vahvasti on sitouduttu näihin asioihin EU:ssa ja voin kertoa, että kaikki nämä asiat otetaan esille tässä ihmisoikeusvuoropuhelussa propiska järjestelmä ja väärinkäytökset Ja tosiaankin tätä ihmisoikeusvuoropuhelua on kasvatettu ja monia asioita on jo otettu esille. Tässä nämä kollegat ottivat esille asioita, jotka on erityisesti otettu esille kyseisessä vuoropuhelussa. No siis poliittinen ihmisoikeusvuoropuhelu ja sitten meillä on oikeusvaltioperiaatealoite. Tämä aloite on yhteinen pyrkimys Keski-Aasian hallitusten ja eurooppalaisten hallitusten välillä toimeenpanna ja parantaa toimeenpano tilannetta koko Keski-Aasian alueella oikeusvaltioperiaatteen osalta. Yritämme keskittyä sellaisiin elementteihin, jotka ovat meille itsestään selviä, ja Keski-Aasian kumppanimme ovat nyt alkaneet ymmärtää ne edut, mitä näillä on. Esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuus tai se, että voi käyttää tuomioistuimen palveluja, tuomareiden parempi koulutus, Voin kertoa teille, että eh, myöskin tämä on vaikuttanut eh, näiden maiden siihen, miten ne ovat suhtautuneet tähän. No, tämä kestää. Tämä vie aikansa. Haluaisin vielä sanoa yhden asian liittyen Propiska-rekisteröintijärjestelmään, koska meidän täytyy tehdä ero mielestäni sen välillä, että eh, käytetään väestön valvontatarkoituksessa tai että rajoitetaan henkilöiden liikkumista. Eli tässä, tämä on niin kuin syrjivä väline. Mutta myöskin täytyy ajatella tässä teknistä hakemusjärjestelmää, jota voidaan käyttää väärin, väärin tarkoituksiin. Sitä voidaan käyttää, käyttää korruptioon. Meidän täytyy tähän kiinnittää huomiota no kun sitten ajatetaan nyt näitä poliitikkoja, poli, politiikkaa ja ihmisten valvontaa, niin tämä täytyy ottaa esille ihmisoikeusvuoropuolisena ovat hyvin teknisiä asioita, se täytyy ottaa huomioon. Ja muut asiat. Siis me keskitymme tietysti järjestelmän parantamiseen. Emme saa unohtaa, että rekisteröintijärjestelmä on olemassa melkein kaikissa EU-maissa, joten ongelma ei ole niinkään tämä rekisteröintijärjestelmä, vaan se, miten sitä käytetään tai käytetään väärin. Ja mitä me nyt haluamme tehdä on se, että pyritään estämään marginalisoituminen ja haluamme välttää sen, että tätä käytetään sillä, että ihmiset eivät esimerkiksi pääse etuihin käsiksi, eivät saa etuja, sosiaalietuja, tai että järjestelmää ei käytetä oikein. Meidän täytyy pitää tästä huoli, koska se, mikä tässä on takana, on poliittinen tahto toimia aktiivisesti, kontrolloida väestöä. Ja toinen tilanne on se, että pyritään parantamaan tilannetta, joka tulee menneisyyden perintönä. Tämä on pieni nyanssi, mutta se on kuitenkin meille tärkeä. No sitten olen jo puhunut tästä valvontaa kysymyksestä. Olen puhunut siitä ihmisoikeusvuoropuhelussa, kun on selkeitä väärinkäytöksiä. Olemme jopa poliittisella eli ministeritasolla puuttuneet tähän ja olemme tietoisia monista asioista, emme tietenkään kaikista. Ja sitten, että pyritään parantamaan tämän järjestelmän käyttöä. On olemassa useita vaihtoehtoja ja nyt meidän täytyy ottaa myöskin osa näistä asioista työohjelmiimme mukaan. Meillä on siis oikeusvaltioperiaatealoite, meillä on tällainen alueellinen taso, seminaarit, konferenssit ja tapaamiset, jossa teemme johtopäätökset tärkeimmistä elementeistä ja suosituksista, joita koko alueella on tarkoitus seurata. Tämä on yhteinen pyrkimys, ei ainoastaan EUn tasolta, vaan myöskin Keski-Aasian valtioiden taholta kaikki nämä maat ovat olleet aktiivisesti mukana. Esimerkiksi perustuslakien tuomioistuimen tuomarit ja muut ovat aktiivisesti osallistuneet keskusteluihin. Ja sitten ovat nämä kahdenväliset hankkeet, eli siis alueelliset ja kahdenväliset hankkeet. Koska tilannehan on erilainen eri maissa, emme voi käyttää samoja periaatteita kaikkien maiden kohdalla. No mitä nyt sitten teemme? Voin antaa esimerkkejä tulevaisuudessa – Tarkoituksena on toimeenpanna 14 miljoonan hanke oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi Kirgistanista. Tämä on paljon rahaa. 25 miljoonaa. 25 miljoonaa. Uzbekistan aloite, oikeusvaltioperiaatealoite ja myöskin oikeuslaitoksen uudistaminen. 25 miljoonaa. Se on hyvin suuri rahasumma. Ja lopuksi Kazakstan 10 miljoonaa oikeuslaitoksen uudistaminen. Eli tässä on vielä parantamisen varaa. On olemassa tilaa edetä, täytäntöönpanna ja parantaa niitä, esimerkiksi tätä rekisteröintijärjestelmää, jotka eivät ole niinkään hyviä tai ole kielteisiä vaikutuksia, mutta me tarvitsemme poliittista tahtoa. Ongelma on selvästikin se, että kaikki nämä ohjelmat kattavat hyvin laajan tai voisivat kattaa hyvin monia asioita ja meidän täytyy tietysti myöskin tehdä valintoja. Kyse on priorisoinnista. Minun käsittääkseni tämä on hyvin lähellä sydältäni. Nimenomaan oikeuslaitoksen riippumattomuus, se on aivan perustavan tärkeää. Ja myöskin se, että tuomioistuinta voi käyttää yleensä syyttäjän toimet. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Mutta jos sallitte, meidän täytyy kilpail, kilpailla näiden, tai kilpailuttaa nämä kaikki prioriteetit. Emme saa unohtaa sitä, koska meillä on hyvin rajalliset resurssit. Mutta on olemassa myöskin toinen tapa parantaa tilannetta. Tämä tapahtuu monien ohjelmien ja hankkeiden kautta, jotka haluamme panna. Kyse on yksi sosiaalista turvasta, sosiaaliturvasta, esimerkiksi sosiaalietuuksien saaminen niille, jotka eivät ole rekisteröityneitä, on hankalaa esimerkiksi Kirgistanissa. Ja sitten Tatsikistanissa meillä on tällainen sosiaaliturvaprojekti, hanke, 20 miljoonaa seuraavien vuosien ajaksi. Kirgistanissa 19 miljoonaa, 19 miljoonaa ja Kazakstanissa 12 miljoonaa taloudelliset uudistukset ja sosiaaliturva. Nämä Näitä hankkeita ei ole vielä perustettu, mutta kuten kollegani tässä oikealla, niin tarkoituksena on siis ottaa edustustoihin yhteyttä näissä maissa. Toivottavasti voimme avata yhden Uzbekistanissa tänä vuonna, eli valmisteluvaiheessa. Tässä puhutaan siis 10-20 miljoonasta ja tarkoituksemme on löytää hyvin monia elementtejä, joita voidaan tarjota teknistä apua näissä asioissa, mutta meidän täytyy tehdä ero hyvin selvästi poliittisen tahdon sen välitä, että halutaan käyttää väärin tätä järjestelmää ja niiden välillä, jotka ovat järjestelmän parantamisen ytimessä. Tässä täytyy tehdä eroja, se on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy tehdä hyvin vakava, henkinen, selkeä arviointi. Se on tehty. Kollegani tässä myöskin auttavat. Ja aivan lopuksi haluan todeta, että me tarvitsemme poliittista tahtoa. Euroopan unioni ei voi pakottaa mitään maailman maata ryhtymään mihinkään uudistuksiin tai käyttämään sellaisia ohjelmia, joita he eivät halua. Nämä ohjelmat, kuten mainitsin, ovat ohjelmia, joista on jo päästy yhteisymmärrykseen, että ne ovat niitä, joihin keskitytään eh, Kirgistanin, Kazakstanin, Tatsikistanin kanssa. Eli kyseessä on ikään kuin toivo tulevaisuudelle. Eh, voin vastata vielä kysymyksiin myöhemmin. Kiitos. Hienoa, että komissio on näin avoin ja haluaa näin avoimesti auttaa kansalaisyhteiskuntaa tilanteen parantamiseksi Kysymys tässä on ehkä se, että tiedämmekö sitä, että nämä edustustot näissä kolmessa maassa haluavat myöskin äh, toimia kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ehkä te voitte kertoa tästä meille. Mutta nyt pyydänkin kollegoja käyttämään puheenvuoroja. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron Rova Jeglelle, joka on hyvin kokenut äh, Keski-Aasian valtuuskunnan jäsen ja hän on juuri palannut Kazakstanista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, mm, valtuuskunta tuli juuri valtuus, Kasastanista ja kuuntelin tänään hyvin tarkkaan. meidän valtuuskuntamme oli Aimatissa ja tapasi siellä ihmisoikeus edustajia. Uskoakseni yksi tämän kokouksen osanottajista istuu myöskin täällä. Ja en, en Matjessa on Euroopan rahoilla äh, rahoitettu Sanirak-hanke. Äh, tutustuimme siihen ja Astanan, äh, Astanassa olevan Euroopan edustusto järjesti tämän matkamme. Komission edustaja oli myöskin mukana. Me kävimme hyviä keskusteluja komission kanssa ja suurlähettiläs Justonin kanssa. Minusta me olimme hyvin valmistautuneita matkaan. Ja jos nyt ajattelen sitä, mitä komission edustaja puhui, niin minusta siitä selkeästi kävi ilmi, mitä viime vuosien aikana on tapahtunut, niin minun mielestäni kymmenen viime vuoden aikana on tapahtunut edistystä. Ja meillä on täällä todellakin hyvää tahtoa olla auttamassa. Rekisteröintiongelma on meistä selkeä ongelma, mutta ensimmäisen seikan pitää olla, että kaikissa maissa pitää rekisteröityä, meidänkin pitää rekisteröityä, se on periaate. Ja toinen seikka on, että rekisteröintiin pitää löytää hyvät tiet. Ja kolmas kysymys sitten on korruptio. Se on todellakin kysymys, jota rekisteröinnissä käytetään. Eli eh, se, että missä korruptiota on, sitä pitää kysyä. Almatissa ja sitten tämä Euroopan rahoittama Sanirak-hanke aiheutti meidän mielissämme monia kysymyksiä. Ja valtuuskunnassa tulemme keskustelemaan perusteellisesti näistä vielä. Ja sitten eksplisiittisesti tulemme esittämään komissiolle myöskin kysymyksiä tätä asiaa koskien hankkeen johtaja ei ollut läsnä, vaikka me olimme jo varhain ilmoittaneet tulostamme ja olimme pyytäneet, että hän olisi läsnä. Kaksi naispuolista edustajaa. Rova Valderi oli myöskin läsnä. He eivät pystyneet vastaamaan yhteenkään ainoaan esittämistämme kysymyksistä. Kaikki, mitä me saimme, oli venäjän kielellä. Meillä ei ollut yhtään ainutta englanninkielistä esitystä. Ja intensiivisesti meitä pyydettiin Kasakstanin parlamentissa kannattamaan sitä tai puolustamaan sitä, että ne ihmiset, jotka nyt Almatissa ovat, mm, jotka siis elävät siellä. Ei se ole mikään huono paikka elää, on paljon pahempia paikkoja maailmassa, että Eh, heidän tilanteensa legalisoitaisiin. Me emme voi eh, puhua siitä, että tämä nimi eh, legalisoitaisiin. Meidän täytyy todellakin ottaa yhteyttä heihin ja meidän täytyy komission kanssa ja keskenämme selvittää, mikä tilanne on. Ja meidän valtuuskuntamme kysymys on kuuluukin, että onko meidän rahojamme sijoitettu oikein tähän hankkeeseen. Me olimme hyvin yllättyneitä tästä tilanteesta. Kaikki olivat siitä yllättyneitä. Ja siksi en tänä päivänä kauhean paljon kantaa asiaan otekaan. Me tulemme valtuuskunnan ja kautta komissiolle esittämään vielä kysymyksiä ja minä uskon, että se strategia, mitä tulemme käyttämään, niin meidän täytyy miettiä tällaisia asioita hyvin tarkkaan, että miten käsittelemäsiä. Minä olin iloinen siitä, että kyseessä on hanke, jota, jota ei toteuta hallitus, vaan kansalaisjärjestö. Ja nyt minulla on hyvin monia kysymyksiä sen johdosta. Kiitoksia. Thank you very... Kiitos oikein paljon Rova Jegle tästä raportista. Äh, Rova Weider, jonka mainitsitte jo. Hän saa seuraavaksi puheenvuoron. Kiitoksia kovasti. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Rova Jegle totesi. Olimme yhdessä ja vietimme paljon aikaa yhdessä avustajamme kanssa selvittääksemme tätä Nashrak-tapausta. Vain mainitsen sen verran, että paljon on vielä avoimia kysymyksiä. Minä nyt toivoisin yleisemmin, että komissio olisi varovaisempi, kun se hankkeita valitsee, kun Euroopan unionin varoja niihin käytetään. Katsoisin, miten niitä kussakin maassa arvioidaan. Olisi hyvä tavata ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. Tässä on paljon kulttuurisia ongelmia lasten kanssa. On valtavia ongelmia lehdistönvapauden kanssa Kazakstanissa Ehkä niitä voitaisiin arvioida myönteisemmin noissa maissa. Mutta tämä on kovin kiistanainen hanke kaiken kaikkiaan. Me olemme hyvin varovaisia. Mutta johtopäätöksemme oli kuitenkin, että todennäköisesti hanke haluaa käyttää Euroopan varoja, että voitaisiin laittomia toimia laillistaa. Mielestäni se on vakava juttu juttu. Jeglen kanssa olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tutkia perinpohjaisesti tämän, selvittää mitä ja mille hankkeelle annetaan rahaa. 12 miljoonaa tulee Kazakstanille nyt ensi vuonna. Täytyy olla hyvin varovainen hankkeiden valinnassa. Kerran vielä korostan, lapset, lehdisvapaus, kulttuuri, kielet ovat aloja, joissa tarvetta on. Sikälikin olen samaa mieltä Rova Jeglen kanssa tästä rekisteröidyt järjestelmät. Minä tulen itse Latviasta ja minä toteaisin Kirgistanin edustajalle, että Latvia ei ole ivymaa, ei sen paremmin Liettua kuin Virokaan. Me olemme EU-maita. Kuitenkin aikaisemmin meillä kyllä oli kokemuksia Profisko-järjestelmästä. Profisko-järjestelmä haluaa manipuloida ihmisiä. Se on valvontajärjestelmää. Mutta olen myös samaa mieltä siitä, että jonkinlaista maahanmuutovalvontaakin tarvitaan, kun ajatellaan laitonta maahanmuuttoa, mitä on nähtävissä hankkeessakin, niin se luo vielä enemmän ongelmia Almatiassa, koska sinne tulee, ottavat maan käyttöönsä, EU-varoin vielä laillistavat tämän maan käyttöön. Tämä on vakava ongelma. Jos Keski-Aasian maat todellakin tarvitsevat apua päästäkseen eroon propiskajärjestelmää, että päästään sivistyneempään rikosjärjestelmään totta kai, me Baltian maat voimme kyllä auttaa paljossa. Me olemme sen itsekin käyneet läpi. Sanoisin vielä, että ihmisoikeusjärjestöjen kanssa järjestetty tapaaminen Almatissa oli erittäin arvokas. Keskustelusta me paljon irti, täällä on yksi edustajakin läsnä. Kävimme henkilökohtaisia keskusteluja tästä myös. Emmeköhän me voisi valmistella valtuuskunnan raportinkin tästä minä kannan eniten huolta lehdistövapaudesta. Sitä ei voi liikaa painottaa. Sitä ei ole ollenkaan ratkaisu tuossa maassa. Kiitos. Thank you for this additional... Kiitoksia tästä lisäraportista liittyen vierailuunne. Ja jos nyt ei muita puheenvuoropyyntöjä ole kollegoiden taholta, niin pyytäisin, että puhujamme vastaisivat näihin ja uskon, että komissio myöskin haluaa osallistua tähän puheenvuorolla herra Niin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin selvittää ensin yhden asian tästä esityksestäni. Niin tämä liittyy siihen, että kuten totesin, niin Kasakstanissa tämänhetkinen rekisteröinti on hyvin kaukana tästä neuvostopropiskasta, eikä ole olemassa mitään ongelmia liittyen näihin rekisteröintipalveluihin. Se on melko helppoa ja korruptiota ei juurikaan esiinny, mutta ongelma on se, että sosiaalietujärjestelmä menee tämän rekisterin mukaan, ja kun ihmiset muuttavat paikasta toiseen, niin jo syystä tai toisesta he eivät aina voi rekisteröityä uudessa paikassa. Sitten he voivat hakea sosiaalitukea ja apua ja joka kerta heidän täytyy osoittaa se, että he ovat rekisteröityneet kyseiselle alueelle. Ja Kasakstanin tapauksessa joutuvat jopa menemään takaisin aikaisemmalle asuinpaikalleen. Se voi olla kaukanakin. Jopa 2000 kilometriä voi olla matkaa paikasta toiseen. Ja liikenne mahdollisuudet eivät aina ole hyvät. Ja sitten kun ajatellaan sosiaaliturvan saamista asumiseen, henkilö, joka esimerkiksi tarvitsee asuntoa, hänen täytyy osoittaa, että hänellä on asunto kyseisessä kaupungissa tai kyseisellä alueella. Nämä ovat hyvin mielenkiintoisia vaatimuksia – mutta siis olemme tässä sosiaaliturva-alueella. Tässä aina vaaditaan, että henkilö voi osoittaa, että hän on rekisteröitynyt tällä kyseisellä alueella. Ja tätä olisi helppo liberalisoida enemmän, jos sitä tehtäisiin jotenkin sähköinen tai että viranomaiset hyväksyisivät hakemuksen kun ajatellaan kansalaisten asuinpaikkaa. Modernissa maailmassa täm, tällainen uudistus olisi mahdollinen ja Kazakstan voisi sen tehdä, mutta ongelma on se, että, että julkisviranomaiset eivät kiinnitä huomiota siihen, että jotkin henkilöt, ei niitä nyt miljoonia ole, mutta ehkä satoja tuhansia kuitenkin, jotka ovat sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolella. He yrittävät valvoa järjestelmää ja identifioida nämä henkilöt, jotka eniten tarvitsevat sosiaaliturvaa ja sosiaaliapua. Thank you, Mr. Nee. Kiitoksia herra Nii tästä selvennyksestä. Rova Jakupova varmastikin haluaa käyttää puheenvuoron, tai Rova Niazova. Yeah, um, I wanted to... Kyllä. Halusin todetin, et, todeta, että Uzbekistanissa ihmisoikeusloukkauksia on olemassa, ei voimavarojen puutteen vuoksi. Tämä johtuu siitä, että ei ole poliittista tahtoa. Eli ei hallitukselle tarvitse rahaa antaa tai koulutustarjota, ettei kirjoitusta enää olisi. Ilmaisuvapautta voi olla, eikä puuteudu siitä, että ei ole hyvin koulutettuja lehtimiehiä. Nimittäin siis, jos oikeusvaltio-ohjelmia ne laaditte, niin teidän täytyy ymmärtää, mikä on todellinen vaikutus. Jos järjestetään sata seminaaria paikallislehtimiehille, kun he ovat, joutuvat vankilaan, kun jotain kirjoittavat tai kritisoivat, niin ne seminaarit menevät Kankkulan kaivoon. Sitten tämä Prapiska-järjestelmä, rekisteröity järjestelmä poikkeaa hyvin paljon maasta toiseen. Täytyy ymmärtää, että se merkitsee sitä, että henkilö, kun hän menee kylästä toiseen, niin ei voi ilman valtiolupaa matkustaa vaikka on hyvin koulutettu ja saanut työpaikan ja on talo, hän tarvitsee luvan valtiolta, että voi mennä kaupungista toiseen maan sisällä. Ei kyse ole ulkomaalaisista, vaan maan kansalaisista, Uzbekista, Uzbekistanin kansalaiset, jotka kärsivät rajoituksista heidän liikkumiselleen maan sisällä. Thank you, Mrs. Kiitoksia Rovani Sova. Nyt pyytäisin Euroopan komissiota ehkä vielä lisäämään jotakin tähän keskusteluun. Tämäkin on tuonut Tähän on tullut uusia aspekteja mukaan, kun ajatellaan tätä vierailuamme Kasakstaniin hiljattain. Kiitos puheenjohtaja. Olemme kyllä tietoisia näistä täytäntöönpano-ongelmista, kun ajatellaan näitä eri hankkeita ja ohjelmia – joita tässä on tarkoitus käynnistää. Me yritämme ainakin välttää se, sen, että meillä on satoja eh, tällaisia sessioita, vaan me olemme sopineet eri hallitusten kanssa Keski-Aasiassa, keski, että keskitymme tiettyihin ö, eh, yhteisiin ohjelmiin, jotka kiinnostavat kumpaakin nämä kaikki nyt eivät välttämättä sitten toimisto, koska emme ole ohjelman rakenteeseen tyytyväisiä. Tämä on muistettava. Me haluamme saada suurimman lisäarvon tietysti Euroopan unionin veronmaksajille. Totta kai joskus onnistumme tässä. Emme onnistu tässä ja kaikki ohjelmat eivät myöskään toimi riittävän hyvin, mutta näinhän ei aina tietenkään ole. Ja kuten tässä parlamentin kunnianarvoisen jäsen totesi, emme halua käyttää, äh, tässä käyttää EU-rahaa, että laillistetaan laittomia toimia. Tämä nyt ei ole henkemme mukaista. Ja myöskin kun ajatellaan niitä muita elementtejä, nämä ovat meidän suunnitelmiamme, me keskustelemme näistä valtuuskuntien kanssa, edustusten kanssa ja sitten hallitusten kanssa. Ne ovat aina avoimia puhumaan kansalaisjärjestöjen ja oppositiopuolueiden kanssa, niin kuin kaikkialla maailmassa, jotta saadaan erilaisia näkemyksiä maiden tilanteissa. Joten kollegani tässä oikealla pyydän, että hekin ottaisivat yhteyttä näihin edustustoihin koska hehän sitten strukturoivat nämä ohjelmat. Ja kuten sanoin aikaisemmin, meidän täytyy tarkastella tilannetta tietystä perspektiivistä. Ainoastaan kolme vuotta sitten Euroopan unionilla ei ollut edes mahdollisuutta ottaa ihmisoikeusasioita Keski-Euroopan ulkoministeriöiden kanssa käsittele. Nyt me keskustelemme yksittäistä tapauksista. Voin sanoa, olen ollut monissa keskusteluissa mukana näitä yksittäisiä tapauksia tapaus tapauksessa, tapaukselta, miksi tämä henkilö on vankilassa ja niin edelleen. Joskus vuoropuhelu on hyvin vaikeaa, kuten voitte kuvitella, mutta me saamme vastauksia ja joitakin tuloksia. Selvästikin tässä on kaksisuuntaista interaktiota käynnissä. Haluan olla optimisti. Olen mielelläni optimisti. Minulla ei ole mitään muita vaihtoehtoja toimessani, joten toteaisin, että haluamme olla optimistisia. Tie on hankala, kivikkoinen, mutta Keski-Aasian valtioiden kohdalla olemme vakuuttuneita siitä, että ne eivät tässä nyt mitenkään halua aasialaista tapaa käyttää, vaan he ovat hyvin tietoisia eurooppalaisista arvoista. Ja kaikki ministerit, jotka olemme tavanneet myöskin hyvin hankalissa keskusteluissa, he kuuntelevat meitä. Totta kai tuloksia tulee pala palalta ja uskon, että pian, mutta näin varmastikin tulee olemaan. Maldonado. Kiitoksia herra Maldonado. Annan puheenvuoron Rova Jeglelle ja sitten pyytäisin Aprodekia hiukan tekemään johtopäätöksiä tästä keskustelusta. Rova Haluaisin käyttää vielä kertaalleen tilaisuutta hyväkseni. Tulen tekemään sen useammankin. Haluaisin pyytää ja vaatia, että nämä asiakirjat, jotka tarvitsemme, että Uzbekistanin lähetetään todella vahva valtuuskunta, koska Kasakstanissa koimme, että tällainen valtuuskuntavierailu on todella myönteistä. Uzbekistanissa alussa on ollut alkuun suuria vaikeuksia ja pääsimme siellä eteenpäin. Eli meidän pitäisi todella myöskin keskittyä Uzbekistaniin. Ja meidän papereissamme te puheenjohtajana voisitte esittää komissiolle vaatimuksen, että näitä asioita selvitettäisiin hyvin vahvasti. Kiitos. Kiitoksia tästä ohjasta, Rova Jegle. Niin. Да, хорошо. Ага, спасибо. Представитель Кыргызстана. Hyvä, kiitoksia. Minä edustan täällä Kirgistania Euroopan komissio mainitsi ministerikokouksen, joka järjestetään. Onko mitään erityisaloja otettu esille keskusteluja ajatellen? Me halusimme tehdä aloitteen komission rinnalla niin, että keskusteltaisiin rekisteröintijärjestelmän muuttamisesta nimenomaan jo tuolla tasolla. Commission. Komissio. Yes, I mean on the ministerial, uh, I can tell... Niin ministerikokouksesta voidaan todeta, että johtomukaisesti kaikissa ministerikokouksissa kunkin maan poliittisesta kes- tilanteesta keskustella, mutta myös koko alueesta. Ihmisoikeustilanne tulee johdonmukaisesti esille viiden maan kanssa, siis Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan, Kirgistan ja Tajikistan. Ja syvaltioiden kanssa sovitaan, mitkä ovat esille otettavat asiat. Voitte hyvin kuvitella, että esimerkiksi vankilaolot tai lehtimiesten vangitsemiset tai ihmisoikeuksien sortaminen ovat aiheita, jotka otevat esille ja selvä sanaisesti otetaan esille, mainiten jopa yksittäisiä tapauksia. Pitää myös paikkaansa, että ministeritasolla kuuluu vain yksi aikaa tai puolitoista tuntia. Täytyy kattaa iso kirjo aiheita, eikä voi pelkästään puhua poliittisesta tilanteesta tai ihmisoikeustilanteesta, vaan siinä käsitellään kaikkia elementtejä, ympäristö, vesi, oikeusvaltioaloitte, tai kahden blokin väliset kuviot. Kyllä nämä otetaan esille johdonmukaisesti. Sitten propiskajärjestelmä ja sen seuraukset. Kyllä, sekin on oikeastaan kaikkien maiden kanssa otettu esille ihmisoikeusvuoropuhelussa. Ongelmana on se, että täytyy tunnustaa ensinnäkin, että se on aika tekninen asia, sanottakaa nyt niin, kun keskustelee siitä, jos joku Uzbekistanin jostain muussa voi kaupungista toiseen vapaasti liikkua ja minkälaisia tekijöitä heiltä vaaditaan, niin täytyy mennä yksityiskohtiin. Se merkitsee aikaa. Aika edellyttää asiantuntemusta. Ei voida nyt ajatella, että ministeri tai Euroopan unioni keskustelisi ministerin kanssa kaikista yksityiskohtista, mutta periaatteesta kyllä ministeritasolla sitten yksityiskohdista – ihmisoikeusvuoropuhelussa. Siellä on muita välineitä käytettävissämme. Kyllä asiat esille tulevat. Voin kertoa yksityiskohtaisempiakin tietoja tässä jälkeenpäin, jos haluatte, mutta eikä tämä nyt riitä. Kiitos. Yeah, thank you, and I would for my part. Kiitoksia. Minäkin käytän mahdollisuuden kiittää komissiota ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja APRODEVIä siitä, että ne järjestävät tämän kontekstin näkemysten vaihtoa varten, joka toivottavasti johtaa parempaan yhteistyöhön ja siihen, että kansalaisyhteiskunta voi paremmin osallistua EUn toimiin maissanne. No, kun ajatellaan meitä täällä alivaliokunnassa, niin on tärkeää valvoa ja observoida, miten eh, edustustot sisältävät, sisällyttävät eh, kansalaisyhteiskunnan työhönsä ja toivottavasti ne myöskin informoivat siitä, mitä, mitä ne tekevät hallitusten ja ministerien suhteen. Ja toivon, että jokaisella edustustolla on oma strategia, miten ne käsittelevät kansalaisyhteiskunnan ja siviiliyhteiskunnan toimia. Viime viikolla menimme Washingtoniin ja oli hienoa nähdä, että kyseessä edustustossa on myöskin oma toimisto ihmisoikeuksia varten ja näin pitäisi olla kaikissa edustustoissa, joten Mielelläni jatkan keskustelua teidän kanssanne ja katsotaan, miten me voimme auttaa parlamentin taholta. Ja on erittäin rohkaisevaa, että komissio on aloittanut avoimen näkemysten vaihdon. Kiitoksia Rova Jeglelle ja Vaiderelle. Ja nyt herra Schuster Aprodevista saa sitten loppupuheenvuoron. Herra Schuster, missä olette? Aha, olette siellä takarivissä. Mrs. Hautala, thank you very... Rouva Hautala kuvaksi kiitoksia. Lämmin kiitos parlamentille ihmisoikeusalivaliokunnalle tilaisuudesta ottaa tämä tärkeä asia esille Keski-Aasiasta kollegojen kanssa. Olemme useaan kertaan kuulleet, miten tärkeää on osoittaa poliittista tahtoa näissä maissa Keski-Aasiassa, että voidaan saada aikaan uudistuksia Siksi sanoisinkin, valtuus, valtuuskunnalle, joka oli Kazakstanissa, en tiedä, käytittekö tilaisuutta hyväksi kasvattaa poliittista tahtoa, kun Kazakstanin hallituksen edustajia kuulin – kun jos liian nopeasti hyväksyy sen, että ihmiset vain ottavat käytänsä maata, mikä ei sinänsä ole oikein, mutta eivät sitten kysy, miksi he haluavat maata, miksi he eivät pysty ostamaan maata, vaikka haluaisivat. Ehkä tietenkin, jos ei kysy näitä kysymyksiä, niin ei poliittista tahtoa löydy hallituksen taholta. Kiitoksia kovasti. Mrs. Jegle says. Rova totesi, että kyllä näin on tehty. Kiitos Aprobedille ja kiitos kaikille. Ja nyt tämä asia on käsitelty. Keskiasia kyllä säilyy tapetilla. Kohta seitsemän jää käsittelemättä, koska Hermaatsin ei, ei ole paikalla käytettävissä. Kohta kahdeksan pieni hengähdystauko, että henkilöt, jotka ovat keski-Aasian varten, voivat lähteä sitten siirrymme käsittelemään UNPFIitä. Okay, so can I, can I ask you... No niin, pyytäisin teitä nyt käymään henkilökohtaiset keskustelut tämän salin ulkopuolella. Olen iloinen voidessani todeta, että vihdoinkin kuulemme UNPFn delegaation raportin ja yhdeksäs istuntohan pidettiin 28.30. huhtikuuta 2010 New Yorkissa. Olen iloinen nähdessäni täällä useita valtuuskunnan jäseniä, jotka ovat myöskin aktiivisia jäseniä tässä alivaliokunnassa. Oli hienoa, että parlamentti lähetti tämän valtuuskunnan ja nyt sitten kuulemme, mitkä tulokset olivat ja mitkä valtuuskuntamme jäsenten huomiot ovat. Meillä on täällä herra Brody, herra Kiel Nielsen ja herra Schnivel Jestram, jotka raportoivat meille. Herra Pongakin on paikalla. Mikä nyt olisi oikeudenmukainen tapa tässä jakaa puheenvuorot? Missä järjestyksessä? Herra Brody, ehkäpä te aloitatte. Grazie, presidente, per questo... Kiitoksia puheenjohtaja tästä tilaisuudesta. Olen sitä mieltä, että on kyse hyvin mielenkiintoisista tapahtumista, kun saimme osallistua parlamentin valtuuskunnan kanssa YK alkuperäiskansojen pysyvään foorumiin – Minä olin kiinnostunut ennen kaikkea siitä, miten ongelmaa on käsitelty maapallon lämpenemisen kannalta ja sen lieventämisen kannalta ja ennen kaikkea liittyen ylipäätään politiikkaan, joka suoraan koskee myös alkuperäiskansoja, varsinkin ajatellen tätä päästöjen leikkaamista leikkaamisohjelmaa, kun on kyse metsi, metsäkadosta, aavikoitumisesta. Todellakin nämä olivat kaikki tärkeimpiä teemoja myös. Minun käsitykseni mukaan oli erittäin tärkeää myös se, kun ajatellaan, miten alkuperäiset kansat itse näkevät nämä ongelmat. myös ajatellen päästökauppaa. Se, mikä minua pisti silmään, oli Kotsovamban julkilausuma, julkilausuma. Siis tämmöinen pelko siitä, mitä tehdään ilma, ilmaston hyväksi mitä ehkä on tavallaan tehty veden kohdallakin joskus, että se on, nyt ollaan ilmakehää ikään kuin yksityistämässä. Ehkä on hyvä pitää mielessä tämä tekijä, se, että tämä tällainen tapa nähdä tilanne on yksi tärkeä osa myös meidän, meidän politiikkaamme. Ainakin tällainen huoli on merkittävä. Toisin sanoen, minä olin mukana siellä ennen kaikkea puhumassa näistä asioista. Halusin myös rauhoitella mieliä sikäli, ikään kuin nämä päästömarkkinat, kun on kyse kasvihuonekaasupäästöistä, niin nämä markkinat eivät tietenkään ole askel ilmakehän yksityistämisen suuntaan, vaan se on yksi keino pyrkiä arvioimaan sitä, miten voidaan jotain korvaukset aina niille maille, jotka haluavat ainakin omat metsänsä säilyttää, muun muassa päiväntasaajan metsät ja, ja ehdot olisivat myös tiukat näiltä osin. Siksipä minä olen sitä mieltä, että toivottavasti voidaan tätä jatkaa myös politiikassa samaan suuntaan. Minä pidän tätä merkittävänä mahdollisuutena alkuperäiskansoillekin. Näin heidät voidaan tavallaan tunnustaa myös kulttuurisen perinnön vaalijoina tässä maailmassa. Ikään kuin takuuna sille, että pystymme jatkossakin säilyttämään ihmiskunnan perinnön. Kun he, tällä on niin monenlaisia palveluksia luonnon monimuotoisuudellekin, kun ajatellaan hiilen kertymiä. Se on hyvin keskeinen osa kokonaisvaltaista politiikkaa. Näin voidaan myös tunnustaa, mikä merkitys on näiden alkuperäiskansojen kulttuurilla. Se on yksi tapa myös laajemmin sitä arvosta ja antaa tunnustusta alkuperäiskansoille – me voimme säilyttää muutakin kulttuuria kuin pelkästään ympäristöä nimenomaisesti. Minulle tämä oli rikastuttava kokemus. Erityisesti minä muistan varsin hyvin pitkän keskustelun, jonka kävin Pablo Soronin kanssa. Hän oli lähettiläs Boliviasta – siis YK on suurlähettiläinen Bolivian puolesta. Hän oli oikeastaan avainhenkilö näissä ongelmissa niiden käsittelyssä. Tämä onnistui myös vähemmän virallisissa yhteyksissä jatkaa keskusteluja ja mielestäni tällaiset yhteydet ovat erittäin tärkeitä. Näin saamme paljon suuremman kyvyn ymmärtää alkuperäiskansojen vaateita. Alkuperäiskansat saavat paljon paremmin mukaan, kun ollaan ratkaisemassa ongelmia, jotka ovat maailmanlaajuisia. Kiitos. Kiitoksia herra Prodi tästä mielenkiintoisesta tavasta ottaa ilmastopolitiikka mukaan tähän keskusteluun. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rova Kiel Nielsenille. Kiitos Rova puheenjohtaja. Ja alkuperäiskansojen pys- tapaaminen, mutta myös päästökauppa, kaikki osin oli todellakin keskustelujen keskiössä. Sanoisin, että siellä oli paljon alkuperäiskansan edustajia Äh, varsinkin latinalaisesta Amerikasta, jotka asettavat kyseenalaiseksi voimakkaasti järjestelmää. Heidän mielessään heitä ei ole kuultu riittävästi, kun tätä prosessia on hahmoteltu. Ei ole mitään takuita siitä, että heidän etunsa tulevat huomioiduksi tai säilytetyiksi. Varsinkin todellakin he tuomitsevat hyvin voimakkaasti metsien kaupallistamiseen. Heille oikeastaan heidän mielestään me otamme huomioon vain kaupallisen arvon metsissä. Heille se on myös hengellinen ulottuvuus, jota ei voida mihinkään redusoida. He toivoisivat, ettei pelkästään tätä haluttaisi taloustieteellisesti käsitellä. Se on heille elämän lähde, ei pelkästään hyödynnettävä resurssi. Aika kovaa tekstiä kuultiin alkuperäiskansojen suusta. Latinalaisesta Amerikasta varsinkin ajatellen tätä kauppajärjestelmää, Kehittyneet maat nimittäin voivat saada hyvän oman tunnon, mutta sillä ei voida leikata kasvihuonekaasupäästöjä sen paremmin kuin alkuperäiskansojen elossa säilymisenkään. Minä haluaisin käsitellä tätä kysymystä hyvin objektiivisesti, ja John Carling, joka edusti Filippiinejä, hän oli omaksunut maltillisemman lähestymistavan tähän kysymykseen. Ja hän haluaa myös miettiä, miten tätä voidaan soveltaa käytännössä, eikä kokonaan tätä kyseenalaisteta. Filippiinien osalta hän totesi, että kun pitäisi valita se, että menetetäänkö metsät vai voidaan hyödyntää sitä padoin, kaivoksin, niin hän halusi kuitenkin säilyttää ne metsät. Tavallaan nyt valinta on tehty heidän osaltaan. Se, mitä minä valittelisin, on se, että siellä oli Latinalaisesta Amerikasta ehkä liikaakin edustajia. Varmasti se johtuu siitä, että se järjestettiin maapallon siellä kolkolla, missä se nyt järjestettiin, eli New Yorkissa. Ja sitten toisaalta Aasia ja afrikkalaiset varsinkin olivat aliedustettuina. Esimerkiksi me emme tavanneet Afrikan metissä asuvien kansojen edustajia. Ehkä tätä on hyvä miettiä uudelleen, jos ajatellaan missä tämä nyt järjestetään. Ehkä Genevessä voitaisiin järjestää foorumi ja se tasapainottaisi paremmin, enpä tiedä. Haluaisin kuitenkin lyhyesti kertoa tästä laajasta kirjosta eri edustajia. Oli useita, jotka puhuivat, mainitsisin muun muassa herra Andai Mohamedin, joka edustaa Etelä-Marokon alkuperäiskansoja ja hän edusti mitä vaatimuksia Etelä-Marokon edustajilla on. He kärsivät aavikoitumisesta ilmastonmuutoksesta varsinkin. Niin ikään mielenkiintoinen puheenvuoro oli Raudi Puhavian suulla, joka edustaa kansalaistasa-arvojärjestö, joka on tuominnut Beduinin kärsimät ihmisoikeusloukkaukset Islannin suunnalta, tätä en sen enempää käsittele. Mare Valetti, joka on Haitista, ja hän valitteli, mitä oli, seurauksia oli Ranskan vallalla hänen kansansa, muun muassa, että Ranskan Polynesia on mukaan listalla, josta siirtymävalta on hävinnyt kokonaan. Tässä on joitakin mielenkiintoisia puheenvuoroja, ainakin minun mielestäni. Henkilökohtaisesti, kun nyt olen paljon ollut mukana erässä Ranskan departementissa, Ranskan Guajanassa nimittäin, niin valittelen vain sitä, ettei sieltä ollut yhtään edustajaa sieltä suunnalta. Toivottavasti voimme järjestää niin, että ensi vuonna myös näitä Euroopan kansalaisia on siellä mukana Ehkä se voi olla myös rahoitussyistä, että eivät sinne päässeet. Se on sinällään valitettavaa. Me voisimme nyt vähintään miettiä sitä ongelmatiikkaa, joka koskee alkuperäiskansoja Euroopassa. Saamme saamelaisten edustaja oli paikalla, mutta muita ei juurikaan ollut ja tiedän, koska erityisesti minua tämä kysymys keskustaa, keskustaa että, että esimerkiksi Guyan, Guyanan edustajat ovat kärsineet oloista kammottavalla tavalla ja mielestäni Amerikan intiaanit, jotka ovat käyttäneet kalastusta, niin, niin he nyt joutuvat saastuneita vesiä käyttämään hyväkseen. Minä haluaisin ottaa huomioon myös nämä Euroopan kansalaiset, vaikka ovatkin alkuperäiskansojen edustajia. Thank you, Mrs. Kiel. Kiitoksia Rova Kiel Nielsen. Olen erittäin iloinen, että mainitsit myöskin Euroopan alkuperäiskansat. Eh, tietysti tässä on jo eh, ollut paljon kontakteja saamelaisen Suomessa ja pohjoisessa. Suomi ei ole täysin kyennyt eh, ratifioimaan ILOn yleissopimuksia, jotka tarjoavat alkuperäiskansalle mahdollisuuden saada maata. Joten tässä on tällaisia jatkuvia kiistoja esimerkiksi tällaisessa maassa niin kuin Suomessa hallituksen ja saamelaisväestön kanssa. Hallitushan on suuri maan omistaja meidän maassamme. No niin, tässä on vielä kaksi muuta valtuuskunnan jäsentä. jäsentä. Rova Schnieber, pyytäisin häntä ensin käyttämään puheenvuoron ja tämän jälkeen herra Ponga. Ja, herzlichen dank. Monet kiitokset, te sanoittekin sen jo, että että eurooppalaiset alkuperäiskansat, jotka ovat tuolta Pohjoisnavan ympäriltä, niin olivat osittain myöskin paikalla ja he kertoivat omista ongelmistaan. Niitä ei pidä sulkea pois Niin Sanoikin jo, että keskipisteenä olivat Keski- ja Etelä-Amerikan alkuperäiskansat, niin että meidän täytyy vähän laajentaa näkemystämme. Olin ensimmäistä kertaa tällaisessa konferenssissa mukana ja tietenkin siellä esitettiin myöskin kysymys, että mm, tai voin sanoa, että oli se ilmapiiri miellyttävää kokea, mutta sitten herää kysymys, ehkä tämän tyypillinen eurooppalainen kysymys, että mitä hyötyä siitä oli. En tiedä, onko siellä todella tärkeitä ihmisiä, jotka kuuntelevat ja tekevät johtopäätöksiä. On tärkeää ja hyvä, että nämä kyseessä olevat kansat voivat kertoa omista ongelmistaan, mutta minusta tuntuu, että on tärkeämpää, että toimivaltaiset poliitikot pyrkivät omalla tahollaan toimimaan ja todellakin vetoamaan sen puolesta, että on tärkeää siis, että lähetämme tällaisia tilapäisiä valtuuskuntia vastaavanlaisiin tilaisuuksiin. On tärkeää käydä vuoropuhelua ja miettiä, että millä alalla on toimintatarvetta ja missä pystymme alkuperäiskansoja tukemaan. Ja minä uskon, että oikeastaan tämä oli se jännittävä kysymys. Minusta tuntuu, että siellä loppupuolella jäi vähän sellainen epämiellyttävä tunne, että kaikki ovat puhuneet, mutta vähän on saatu aikaan. Minusta tuntuu, että me emme ole kauhean paljon saavuttaneet näiden vähemmistöjen puolesta. Thank you, Mrs. Schnieber-Jastram. Kiitoksia, Rova Schneeber. Ja kun pääsemme johtopäätöksiin, niin voimme sitten hiukan käsitellä tätä kysymystä, jonka otitte esille. Jos joku haluaa antaa vastauksia tähän, niin se on mahdollista. Herra Ponga, teidän vuoronne. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että olin erittäin iloinen, että sain osallistua valtuuskunnan matkaan. Sanoin YKssa New Yorkissa, kun tapasimme suurlähettilään, että todellakin olen itsekin alkuperäiskansan edustaja. Minä kuuluu nyt Euroopan unioniin kuitenkin. Olen tavallaan toisella puolella vaatimusten, joita alkuperäiskansolla on, ja ymmärrän, mistä on kyse. Haluaisin korostaa joitakin pikkuseikkoja. Ei tämä nyt ensi kertaa olen tämän tyyppisessä kokouksessa, koska se muistuttaa hiukkasen myös siirtomaavallan purkamisen Äh, tapaamisia, kun kansat haluavat itsemääräämisoikeutta. Alkuperäiskansat ovat tavallaan yksi osa näitä vaatimuksia. Tuen sitä, mitä herra Brod juuri totesi ja mitä muutkin kollegat sanoisivat. Se, mikä kaiken tärkeintä on, se, että nämä alkuperäiskansat ottavat esille heidän metsänsä ja mitä vaikutuksia on ilmastonmuutoksella – mikä on heidän tilanteensa näillä paikoilla, missä elävät. Ei heitä paljon ole, mutta kuitenkin elävät näissä paikoissa. Herra Prodi totesi, että voi olla, että he puolustavat oikeastaan maailmanlaajuista kulttuuria myös. Todellakin tästä on kyse. Tämän, tällä tavalla sitä pitää miettiä. On kyse talouden kehityksestä totta kai, joka on tärkeää, mutta näiden kansojen pikkuisten kansojen vaatimus, kun he elävät metsän sopukoissa, että me, kun me tulemme suurista maista Euroopasta, että me olisimme myös tietoisia, mitä vaatimuksia näillä pienillä väestön osilla on. Tämä ensinnä. Sitten asia, joka tuli hyvin esille myös näiden vähemmistöjen vaatimuksissa, nimittäin poliittiset vaatimukset heidän asemansa liittyen – suhteessa mahdollisesti laajempaan valtioon, missä elävät. Tässäkin tarvitaan viisautta, varovaisuutta, ajatellen jäsenvaltioiden tilannetta, meidän tilannettamme, miten tätä asiaa hoidetaan. Yhdessä tapaamisessa pyrimme hiukkasen selvittämään, mikä prosenttiosuus toteutuu niistä päätöslauselmista, joita on hyväksytty noissa konferensseissa. Meille todettiin järjestäjän taholta, että kyllä se eteenpäin menee, mutta kovin hitaasti. Siksi on erittäin tärkeää, että kannetaan huolta myös asioiden eteenpäin viemisestä, kun kerran päätöksiä näissä elimissä tehdään. Että ne toteutuvat tapaamisten jälkeenkin. Tässä kaikki, rouva puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, herra Ponga. Niin, jos joku haluaa ehkä tässä hiukan tehdä johtopäätöksiä näistä kysymyksistä ja löytää ratkaisuja ja vastauksia, niin Rova Kiel Nielsen. Yksi lisätieto vain siihen, mitä äsken todettiin metsistä, nimittäin ensi vuoden foorum erityisesti keskittyy metsiin. Todellakin ensi vuonna tämä on ajankohtainen aihe. Anyone else? Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Minäkin haluaisin tässä äh, esittää tai puhua tästä kysymyksestä, jonka Kill Nielsen esitti tänä aamuna komissiolle liittyen alkuperäiskansoihin Länsi-Papualla ja Indonesiassa. Meillä oli hyvin äh, laaja keskustelu äh, komission kanssa liittyen aavikoitumiseen, näihin plantaaseihin ja alkuperäiskansojen oikeuksiin. Kuulemme myöskin tästä Norjan kahdenvälisestä sopimuksesta Indonesian kanssa, joka käsittääkseni antoi moratorion liittyen tähän aavikoitumiseen, metsien hakkuuseen. Tämä on hyvä idea, koska meidän täytyy tehdä työtä valtioiden välillä, jotta voidaan lopettaa tämä erittäin haitallinen toiminta, joka ei ainoastaan ole meidän planeetallemme haitallinen, vaan myöskin vahingoittaa näitä alkuperäiskansoja kaikkialla maapallolla. Tämä oli hyvin hyödyllinen keskustelu ja mielestäni teidän osallistuminen oli hyödyllistä, koska nyt olemme tie enemmän tietoisia siitä, että meidän täytyy muistaa alkuperäiskansojen oikeudet ihmisoikeustyössämme on asia, joka täytyy jatkuvasti pitää mielessä. Ja meidän täytyy tietysti tehdä jotakin myöskin niillä osa-alueilla, joihin emme ole kiinnittäneet niin paljon huomiota ja toivon, että tässä myöskin palataan kysymykseen, korjatkaa jos olen väärässä, ainoisiin alkuperäiskansoihin Euroopan unionin alueella, eli saamelaisiin, että voisimme tarkastella heidänkin tilannettaan joskus tulevaisuudessa. Jaha, EU on siis meren takainen alue. No niin, ei tämä nyt täysin pidä paikkaansa. Mutta kiitoksia oikein paljon, että saavuitte paikalle ja kiitoksia tästä erinomaisesta raportista. Meidän täytyy edelleenkin seurata eh, valtuuskuntanne suosituksia. No niin, minä voin päättää kokouksen, koska emme käy keskustelua herra Martinin kanssa. Seuraava kokous pidetään ensi viikon torstaina kello yhdeksän. Meillä on erityiskeskustelu Espanjan puheenjohtajavaltion kanssa liittyen sen johtopäätöksiin ihmisoikeustoimissaan. Olkaa tästä tietoisia ja haluaisin myöskin mainita teille, niin anteeksi, haluaisin vain kertoa teille, että presidentti. Puhemies Busek eh, tulee puhumaan meille, koska kuten tiedätte, meillä on hyvin aktiivinen puhemies, kun ajatellaan ihmisoikeuskysymyksiä. Ja meillä on nyt todellakin paljon syytä puhua toistemme kanssa. Hän on lupautunut tulemaan tänne. Hän ehdotti päivämäärää, joka on hiukan ongelmallinen, mutta haluaisin kuitenkin mainita sen tässä. Voisimme ehkä tutkia, jos täällä on riittävästi jäseniä paikalla. Kyse on 24. Eh, heinäkuuta kello, äh, kesäkuuta kello 15. Meillä on valiokunnan kokous sinä aamuna. Kyseessä on siis torstai. Haluaisin kysyä, ketkä ovat tavoitettavissa. Niin, no me tarkastelemme tätä tilannetta ja yritämme saada jonkin päivämäärän sopimaan, koska tämä on hyvä tilaisuus meille. Kiitoksia tästä kokouksesta ja tapaamme ensi torstaina.